Tervetuloa tänne kuulemistilaisuuteen. Pyytäisin, että istuudutte. Tässä juuri aloitamme. Kolme tuntia meillä on aikaa. Please be seated. Pyytäisin, että istutte. Sitten voimme aloittaa. No nyt jatkan espanjaksi. Darla, bienvenida. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi teidät kaikki arvoisat edustajat. kolmesta valiokunnasta, kansalaisen vapauksien oikeus- ja sisäasioiden valiokunnasta, eli LIBE-valiokunnasta, oikeudellisten asioiden valiokunnasta, eli JURI-valiokunnasta, ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnasta, eli FEM-valiokunnasta. Tervetuloa teille kaikille. Tervetuloa myös hyvä rouva Reding. Te olette ehdokkaana tärkeään vastuutehtävään uudessa komissiossa tällä vaalikaudella. Perusoikeuksien, oikeuden ja kansalaisasioiden komission jäseneksi. Tässä yhteiskokouksessa on mukana kolme valiokuntaa, jotka juuri mainitsen. Kokous kestää kolme tuntia eri valiokuntien, valiokuntien puheenjohtajat johtavat kokousta yhdessä. Libe-valiokunnan puheenjohtaja minä itse, Juuri-valiokunnan puheenjohtaja herra Lehne ja FEM-valiokunnan puheenjohtaja Rova Svensson. Mutta mm, olemme puheenjohtajien kanssa jäsentäneet tämän kokouksen kulun niin, että ensimmäinen tunti ja 15 minuuttia omistetaan kysymyksille, jotka koskevat LIBE-valiokunnan toimialaa. Poliittisten ryhmien koordinaattoreiden sopimuksen mukaan otamme täällä kysymyksiä ja vastauksia. Meillä on yhteensä 20 kysymystä. Ja meillä on tuntia vartti aikaa. Ja tästä syystä joudun olemaan erittäin tiukka puheaikojen kanssa ja joudun hyvin tiukasti pitämään kiinni puheajoista. Yksi minuutti kutakin 20 kysymystä varten ja kaksi minuuttia vastauksiin. Edustajat käyttävät puheenvuoron edustaen poliittista ryhmäänsä DONT-järjestelmän mukaisesti. Ja sen järjestelmän järjestyksessä todella pyydän, että pidätte hyvin tiukkaan kiinni minuutin puheenvuorosta viimeisten sekuntien aikana. Nostan jo vasaran valmiiksi ja pyydän myös, että Rova Reding pitää kiinni kahden minuutin vastausajoista. Olemme tietoisia siitä, että edessämme on erittäin innostava agenda. Se koskee suhteita komission ja Euroopan parlamentin välillä – Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen vapauden oikeuden ja sisäasioiden alalla. Samoin on astunut voimaan eurooppalainen perusoikeuskirja. Nyt menemme eteenpäin ja pyydän rouva Redingia käyttämään puheenvuoron 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Chairman, honorable members. Hyvä puheenjohtaja, Arvoisat edustajat, tämä on nyt kolmas kerta, kun minulla on kunnia olla tämän parlamentin edessä komission jäsen ehdokkaana. Minulle kuulemistilaisuudet ovat hyvin tärkeä demokraattinen hetki, koska silloin on kerrottava siitä, mitä on tehty, voidaan käydä keskustelua ja kansalaiset voivat ulkopuolelta nähdä, että meillä on hyvin yksi ainutlaatuista demokratiaa täällä Euroopassa. Harva parlamentti on tämän taiston voittanut ja antanut mahdollisuuden esittää kysymyksiä hallituksen jäsenille. Me olemme taistelleet tämän puolesta, sanon me, sillä minä itsekin olen tässä parlamentissa taistellut tämän edestä, että tämä oikeus saataisiin aikaiseksi ja minä joudun nyt tänään sen uhriksi, mutta minä olen sitä mieltä, että voimme olla todella ylpeitä siitä, että nyt on tämä demokratian vahva hetki. Ja kun tämä demokratian vahva hetki nyt koittaa. On hienoa, että voin olla ensimmäinen ehdokas komission jäseneksi, joka on vastuussa oikeus, perusoikeus ja kansalaisasioista, sillä nimenomaan näillä aloilla on kansalaisilla paljon odotuksia politiikan tekijöitä politiikan tekijöiden osalta sekä neuvostossa että komissiossa että erityisesti parlamentissa siitä syystä, että monta kertaa he ovat joutuneet pettymään, heidän odotuksiaan ei huomioitu. Tämä ei kuitenkaan johtunut tahdon puutteesta, vaan siitä, että meiltä puuttuivat välineet. Minä muistan, kun olin tämän valiokunnan varapuheenjohtaja, että että oikeus- ja sisäasian ministereiden tekemät päätökset, niistä emme saaneet tietoa, ne tehtiin suljettujen ovien takana. Mitään avoimuutta ei tuolloin ollut. Parlamentilla oli hyvin vähän sanavaltaa kolmannen pilarin asioihin ja EU-lainsäätäjät pystyvät ainoastaan unelmoimaan ja uneksimaan siitä, että joskus jonain päivänä ehkä tilanne muuttuisi. No, ensimmäinen joulukuuta alkaen tilanne on muuttunut. Nyt parlamentti yhdessä komission kanssa joutuu näyttämään toteen sen, että Lissabonin sopimus ei ole ainoastaan kauniita sanoja, vaan että kyseessä on todellinen vallankumous koko tälle oikeus- ja sisäasian alalle. Yhteispäätösmenettely ja määrä enemmistö neuvostossa helpottaa uuden lainsäädännön edistymistä ja kaikki tarkastelu sekä kansallisessa että kansallisessa tuomioistuimessa on hyvin tärkeä ja erityisesti perusoikeuskirja, josta on tullut nyt laillisesti sitova. Se asettaa pöytäkirjan ja sopimukset samalle tasolle. Tähän tarvitaan nyt todella tekoja olemme kulkeneet pitkän matkan tähän asti ja nyt kansalaiset aivan oikein odottavat, että ryhdymme toimiin ja saamme aikaiseksi tuloksia. Siitä syystä olen täysin vakuuttunut, että Lissabonin sopimus tulee tarkoittamaan meidän politiikkamme uudelleen suuntaamista oikeus, perusoikeus- ja kansalaisasioissa, ei ainoastaan ajattelun tasolla, vaan uudelleen suuntaamista myös tulosten osalta, sillä vapautta ei ole, jos ei ole turvallisuutta, ja turvallisuutta ei ole ilman oikeutta. Mutta viimeisen vuosikymmenen aikana on keskitytty ainoastaan turvallisuuteen. Oikeus unohtui. Lissabonin sopimus antaa meille nyt mahdollisuuden tasapainoittaa nämä kaksi niin, että oikeudet ja vapaudet myös huomioidaan. Ja nimenomaan tästä syystä puheenjohtaja Barroso on suunnannut uudelleen politiikkaansa ja luonut uuden salkun, jossa keskitytään oikeus, perusoikeus ja kansalaisasioihin. Ja jos te vahvistatte minut tähän tehtävään, niin minä lupaan, että tämä eu politiikkojen uudelleen suuntaaminen todella tulee mahdollisuksi Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tämä on meidän oikeutemme edustamista ja kansalaisten oikeuksien edistämistä. Minä ja Cecilia Malmström yhdessä aiomme esittää toiminta suunnitelman Tukholman ohjelmaa koskien. Tämä työ on nyt saman tien aloitettava ja koska aloitteita on valtava määrä. Kaikki nämä aloitteet tulevat todellakin teille ja tämä johtaa siihen, että seuraavana vuosina meillä on valtava työtaakka edessämme. Ja nyt ennen kuin menemme kysymyksiin ja asioiden ytimeen, haluaisin mainita kolme painopistealuetta. Ensinnäkin meidän on vahvistettava EUn ihmisten intimiteetin suojaa, yksityisyyden suojaa kaikilla politiikan aloilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoturva tulee olemaan hyvin korkealla sijalla. Ja myös silloin, kun kyseessä on täytäntöönpano ja rikollisuuden ehkäisy. Ja silloin kun tehdään yhteistyötä muun muassa Yhdysvaltain ja muiden kumppaneiden kanssa. Toiseksi meillä on mahdollisuus ryhtyä konkreettisiin toimiin, näin, näin vahvistaa kansalaisten oikeuksia liikkua vapaasti Euroopan unionissa joko yksin tai kumppaneidensa ja perheenjäsentensä kanssa. Tämä vapaa liikkuvuus on mielestäni EU-kansalaisten oikeuksien ytimessä sisämarkkinoilla. Olemme ajatelleet liikaa markkinoita, emmekä tarpeeksi kansalaisia. Meidän on edistettävä tätä ei abstraktilla tasolla, vaan tarvitaan konkreettisia tuloksia kaikkia jäsenvaltioita, kaikkia kansalaisia koskien, liikkuivatpa he missä hyvänsä. EU-lainsäädäntöä on pantava täytöön hyvin tarmokkaasti tarpeen vaatiessa. Kolmanneksi meidän on varmistettava se, että myös syytetyt saavat oikeuksia Euroopassa. Tehän tiedätte, että meillä on eurooppalainen pidätysmääräys ja todistemääräys, mutta meidän on myös varmistettava, että tuomioistuimet toimivat oikein ja on huomioitava ne olosuhteet, joissa ihmiset ovat pidätettyinä. Meidän on vahvistettava rikoksen uhrien oikeuksia, sillä ei ole mitään oikeuden alaa, jossa perusoikeudet eivät ole yhteisellä arvopohjalla. Meidän on siis vahvistettava proseduraalisia oikeuksia ja myös uhrien oikeuksia. Minä mainitsin nyt vain nämä kolme elementtiä, mutta te tiedätte, että niitä on paljon muitakin. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että palaatte niihin kysymyksissänne tämän keskustelun aikana. Olen nyt teidän käsissänne. Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. Madame Reding. Now the floor goes to Mr. Busutil for one minute. Mr. herra Busutil, minuutti. Qabel xejn inaugura lil Vivian Redding Aldani dan Haluaisin toivottaa kaikkea parasta Vivian Reddingille tähän kuulemistilaisuuden ja siitä, että jos kaikki menee hyvin tänään hänestä, tulee sitten kolmas. Hänelle, hän saa kolmannen toimikauden peräkkäin, eli 15 vuotta olisi peräkkäin komission jäsen. Joten tänään varmaankin ei Tarvitseeko se, onko tarpeeksi kokemusta teillä tämän vastuun kantaaksenne? Euroopan kansalaisuus on teille yksi vastuualue. Odotamme, että sitä vahvennatte ja konkreettisempia oikeuksia annatte Euroopan kansalaisille. Sen vuoksi halusin kysyä, että voitteko kertoa meille kolmesta konkreettisesta esimerkistä näistä uusista oikeuksista, joita Euroopan kansalaisille aiotte antaa komission jäsenenä, joka Euroopan kansalaisuutta vastaa. I'm reading. Well, I have read very extensively. Rova Reding. Niin, minä olen hyvin tarkkaan tutkinut Alan Lama Suurin hyvin tärkeän mietinnön, jonka otsikko on Le citoyen et l'application du droit communautaire, eli kansalainen ja yhteisöoikeuden täytäntöönpano. Sieltä löytyvät kaikki ne puutteet, mitä kansalaisten vapaista liikkumisoikeuksista löytyy, ja siksi aion hyvin nopeasti ryhtyä sitoimiin tällä alalla. Ensinnäkin, mitä tulee siviilioikeuteen. Annan tästä esimerkin. Jos olette Suomen kansalainen, joka haluaa mennä naimisiin Ison-Britannian kansalaisen kanssa, edessä on suuri ongelma siksi, että Suomi Suomi haluaa esteettömyystodistuksen ja tällaista ei ole olemassa yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos nyt nuori pari haluaa aloittaa yhteiselämän. Tämä tarkoittaa todellista hallinnollista estettä heille. Ja me tarvitsemme siksi vapaata liikkuvuutta hallinnollisille asiakirjoille, tarvitaan lisää monipuolista tunnustamista, asiakirjoille ja tarvitsemme lisää eurooppalaisia eh, asiakirjoja. Komissio on aloittanut työn tällä alalla. Minä muistan, että on tehty esitys, joka liittyy perintöön, perimiskysymyksiin. Tässä meillä on jo eurooppalainen eh, asiakirja, joka koskee perimystodistuksia ja nämä muut kysymykset otan esillä vihreässä kirjassa, joka koskee siviiliasiakirjojen vapaan liikkuvuuden liikkuvuutta 2010 alkuvaiheessa ja sen jälkeen annetaan lainsäädäntöaloitteita. Ja nyt kun päästiin näihin asiakirjoihin ja annoin avioliittoesimerkin, niin on selvää, että paljon rajat ylittäviä avioliittoja on, 350 000 ja 170 000 avioeroa per vuosi. Tämä on noin 20 prosenttia kaikista avioeroista. Esiin tulee siis suuria ongelmia, ei ainoastaan avioeron aiheuttamia ongelmia, vaan siksi, että oikeusvarmuus puuttuu. Ja tämä johtaa tulla äh, suruisiin tarinoihin. Rooma kolmosen ehdotus, joka liittyy avioeroon, on juuttunut 2000 2006 vuodesta alkaen neuvostoon. Okay. Two minutes every answer. No, you're allowed to finish Kaksi minuuttia jokainen vastaus. Tietysti päättelyn voitte lopettaa, mutta haluaisin muistuttaa, että meillä on tiukat aikarajat. So in a nutshell. Teen parhaani, eli lyhyesti teen ehdotuksen 2010 tiivistetystä yhteistyöstä. Toivon parlamentin apua. Aion jatkaa diplomaattista ja konsulisuojaa, jotta saataisiin sitovat säännöt 2010 lopulla. Minä panen täytäntöön vapaan liikkuvuuden direktiivin. Tarpeen vaatiessa otan käyttöön rikkomusmenettelyn ja oikeutta ei ole, jos ihmiset eivät oikeuksia tunne. Siksi aion käyttää hyväksi eh, tiedotuspääosastoa, jotta voidaan antaa tietoa kansalaisille. 20 kysymystä tulee tässä ensimmäisessä osassa, joten varmaankin ymmärrätte, että Aikarajat ovat tiukat, joten muistutan siitä tärkeydestä, mikä on sillä, että minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus. Sitten Claude Moraes. Chairman, Mrs. Reding. Uh... Kiitoksia, Robert Redding. Tervetuloa myös SD-ryhmän puolesta. Te olette ensimmäinen perusoikeuksista vasta komission jäsen. Ja kuten on kertonut jo tänään, niin tämän salkun sisäoikeusasian jaatte Tällaisen komission kanssa, joka turvallisuudesta ja maahanmuutosta vastaa. Tämä on se tärkeä ero. Puhuitte tasapainosta, mutta tärkeistä tärkeät asiat, eh, maahanmuuttopaketti, SWIFT, PNR, eh, mahdollisuus dokumentteja, eh, henkilöskannerit. Kaikilla on turvallisuus, mutta myös perusoikeusulottuvuuksia käytännössä. Miten teette yhteistyötä komission jäsenten kollegion kanssa niissä asioissa, kun on kyse selkeästi perusoikeuksista ja turvallisuuskysymyksistä. Ja miten valtavirtaistetaan perusoikeudet koko tällä alueella nyt, kun työryhmää ei ole perusoikeuksista. Ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden suhteen tälle parlamentille, miten säännöllisesti kerrotte tälle valiokunnalle ja miten val- valtavirtaistetaan, valtavirtaistetaan voidaan ne perusoikeusasiat? Kaksi minuuttia, Rova Reading. <laughs> Oikeastaan kolme kysymystä. Kymmenen vuoden aikana, kun Euroopan parlamentissa olin, jatkuvasti minulla oli kontakteja valiokuntien kanssa. Teemme työtä tiiminä ja tätä jatkan myös uudessa työssäni. Miten aion tehdä yhteistyötä kollegoideni kanssa komissiossa? Ei pelkästään Cecilia Malmström ole se, jonka kanssa minun täytyy tehdä yhteistyötä läheisesti. Täytyy olla kyseessä myös ne komission jotka vastaavat ulkoasioista, koska kaikki nämä ihmisoikeudet, perusoikeuskysymykset ovat sellaisia, joilla on ulkoinen ulottuvuutensa, joten valtavirtaistaminen kaikilla näillä politiikan lohkoilla on hyvin tärkeää. Mutta tämä uusi osatekijä ja se tietysti uuteen sopimukseen perustuu ja uuteen peruskirjaan, ja se tulee perustumaan myös siihen, että Eurooppa liittyy Strasbourgin perusoikeusjulistukseen. Täytyy olla yksi komission jäsen, joka näistä oikeuksista vastaa. Tietysti on monia osatekijöitä, jossa on jaettu vastuu. Esimerkiksi eri ongelmat, joita painotittekin, PMR, SWIFT, henkilöskannerit – ja voi olla hyvin varma, toivottavasti saan vielä toisenkin kysymyksen tästä niin, että voin valaista tätä hyvin tärkeää ongelmaa. Mutta, mutta voit olla hyvin varma siitä, että perusoikeusasiat ja tietojen suoja ovat ihan ykkösprioriteetteina. Ja neuvotteluja käydään, jotka tasa-arvoisten kesken käydään. Emme anna itseä me käskettävä, niin että tällaisia säännöksiä pitäisi ottaa käyttöön, jotka olisivat perusoikeuksia vastaan ja myöskin yksityisen tietojen suojaa vastaan. terrorismin torjunnan sääntöjen nimissä. Ja voin kertoa teille, että olen keskustellut paljon Cecilian, Cecilian kanssa tästä. Hän varmastikin on samaa mieltä tästä kohdasta. Monsieur Michel. Kiitoksia sitten Edustaja Michel. Madame la commissaire désignée, je suis un peu... Kiitoksia. Olen hieman kiusaantunut, kun joudun te, te kiusaamaan tiedän kyllä, kuinka paljon teillä on kokemusta tästä ja kuinka taitava olette olleet. Olette aina osoittaneet eri vastuutehtävissänne, kuinka taitava olette, joten nämä perusoikeudet tietenkin on tie, tärkeä aihe. Niitä on kunnioitettava ja niitä on edistettävä kaikkialla EU-ssa. Perusoikeuskirja on täydellisesti täytäntöön pantava toimien ja konkreettisten aloitteiden kautta. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että valvotaan ja kunnioitetaan jäsenvaltioiden sitoumuksia pidetään kiinni siitä, että he noudattavat niitä, erityisesti ajatellen lehdistön vapautta, tiedotusvälineiden keskittymistä ja syrjintää, valtion puolueettomuutta ja ja mahdollisesti perussopimuksen rangaistusten käyttöönottoa. Haluaisin tietää, mihin aloitteisiin ryhdytte tai voisitte ryhtyä, jotta voisitte pakottaa jäsenvaltiot no, kunnioittamaan näitä periaatteita. Tänä päivänä niitä ei kaikkialla kunnioiteta. Tämä on siis erittäin vaikea taistelu, joka teitä odottaa. Tietenkin luotan teihin ja tiedän, että te kyllä kykenette painostamaan jäsenvaltiota, mutta haluaisin vähän yksityiskohtaisemmin tietää, mitä aiotte tehdä. Things have changed dramatically with the first Asiat ovat dramaattisesti muuttuneet ensimmäinen joulukuuta siksi, että perusoikeuskirjasta on nyt tullut osa sopimusta. Ja tästä syystä Luxemburgin tuomioistuin sillä on oikeus ja velvollisuus analysoida kaikki päätökset, jotka tehdään ja pitää varmistaa, että ne ovat sopimuksen kanssa yhdenmukaisia. Tästä syystä päätökset, jotka koskevat Euroopan lainsäädäntöä, pitää tehdä näin. Mitä tulee sitten kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano, tämä koskee Strasbourgin tuomioistuinta siitä hetkestä alkaen, kun Euroopan unionista tulee Euroopan neuvoston yleissopimuksen jäsen. No tuosta hetkestä alkaen tarvitaan yhteistyötä Strasbourgin ja Luxemburgin tuomioistuinten välille. Komissio pyrkii saamaan itselleen valtuudet aloittaa neuvottelut, joiden tarkoituksena on liittyä yleissopimukseen mahdollisimman nopeasti niin, että tämä tasapaino saadaan varmistettua. Eli tämä on tilanne silloin, kun on ongelmia. Mutta jos ajatellaan omaa työtämme, te tiedätte, koska olette itsekin olleet komission jäsen, että analysoimme aina ehdotuksiamme ja varmistamme, että ne ovat taloudellisessa mielessä järkeviä. Jatkossa aiomme analysoida kaikki ehdotukset, jotka komissio antaa, ja varmistamme, että ehdotus on yhdenmukainen perusoikeuksien kanssa ja perusoikeuskirjan kanssa. Tämä on minun vastuullani, tämä on horisontaalinen vastuualue ja se voi koskea kaikkia päätöksiä ja ehdotuksia, mitä Euroopan komissio tekee, ja se koskee myös kansainvälisiä sopimuksia. Romeva, minuutu. Muchas gracias. Romeva, yksi minuutti. Kiitoksia. Tervetuloa Rova Reding. Minusta ensimmäinen puheenvuoro oli oikein kiinnostava. Sanoitte, että oikeutta ja vapautta ei voi olla ilman turvallisuutta. Sanoitte myös, että turvallisuutta ei voi olla ilman oikeutta. Ja tässä jätette pois vapauden. Kysymykseni kuuluukin, hetkellä, jolloin vapaudet ovat uhattuina selvästi usein siksi, että pelkoa välineellistetään ja kun menneisyydessä olemme havainneet, kuinka myös Euroopan instituutiot ja valtiot ovat kokeneet surkeita ajan jaksoja, kuten Seijan lennot ja nämä Swift äh, kysymykset ja tietojen siirto, kaikki tämä liittyy myös internetin valvontaan ja sitten nämä vartaloskannerit lentokentillä. Kysymykseni kuuluu, kuinka te aiotte selkeästi ja konkreettisesti toimia esimerkiksi näiden skannereiden suhteen? Kuinka tulette puolustamaan kansalaisten vapauksia ja oikeuksia äh, tällaisten äh, manipulaatioiden edessä, joissa pelkoa välineellistetään? Yes, Article 8 of the Charter. Artikla 8 perusoikeuskirjassa on ihan selkeä ja henkilöskannerit ovat hyvä tapaus, jotta voidaan valaista sitä, mikä politiikka me on. Meidän täytyy kysyä meiltä useita, kysy- me useita kysymyksiä, toimivatko skannerit tehokkaasti, onko niillä terveysriskivaikutuksia, onko erityisiä ongelmia yksityisen suhteen, tietosuojan suhteen, ja aina täytyy katsoa oikeasuhtaisuuden periaatetta. Ne toimet, joita, joihin ryhdymme yhteiskuntaa suojelaksemme, ovatko ne oikeasuhtaisia verrattuna niihin tavoitteisiin, joita haluamme saavuttaa. Ja tässä sanon ihan selvästi, tarpeen, turvallisuustarpeemme ei voi oikeuttaa mitä tahansa yksityisyyden loukkausta. Kansalaisemme eivät ole objekteja, he ovat ihmisolentoja, ja sen vuoksi henkilöskannelleista Tälle on kolme ehtoa. Ensinnäkin täytyy olla vapaaehtoista, toiseksi kuvien täytyy heti tuhota ja kolmanneksi täytyy kontrolloida terveysvaikutuksia. Ei mikään ole sataprosenttisen varmaa, eivätkä skannerit ole myöskään mikään ihmelääke. Täytyy katsoa tapoja, joilla voidaan räjähteet saada selville vähemmän yksityisesti loukkaavalla tavalla. Ja kaikkia datan keräämistä ja jakamisjärjestelmiä täytyy tässä tutkia. Ne ovat arvioinnin alla. Mikä pointti on siinä, jos kaikkia dataa käytetään, jos täytyy ajatella myös oikeata, oikeata käyttöä. PNR, SWIFT, niitä ajattelen. Pelon ei pitäisi meitä ikinä ajaa, vaan arvojen, joille eh, unioni perustuu. Nämä ovat nämä selkeät perusoikeudet ja perusoikeusarviointi tehdään kaikille ehdotuksille, kuten jo sanoin aiemmassa vastauksessani myöskin tällaisissa neuvotteluissa. Kiitoksia. Sitten herra Timothy Kirkhope, minuutti. President, it's good to have... Puheenjohtaja, on hyvä, että meillä on edessämme todellinen asiantuntija, kyvykäs henkilö, Euroopassa on 27 eri jäsenvaltioita ja eri kansallisia tavoitteita ja siksi Euroopan pitäisi pyrkiä siihen, että nykyinen lainsäädäntö olisi tehokkaampaa sen sijaan, että koko ajan laintaisiin toimintaa kansalliselle alalle. Tehän tiedätte, että Hagin sopimuksen tarkoituksena oli katsoa, miten yhteisötoimet toteutuvat sen sijaan, että olisi laajentu Akita, mutta näin ei kuitenkaan pystytty tekemään ja tuskinpa nykyohjelmatkaan tässä onnistuvat. Mutta haluaisin tietää, oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että ei tarvita liikaa pakkoharmonisointia, vaan lisää yhteistyötä ja menetelmien yksinkertaistamista. Meidän pitää lähteä liikkeelle siitä, missä olemme menestyneet, eikä antaa liikaa sääntöjä ja näin saada liian vähän aikaiseksi. Mrs. Redding. Kiitoksia, Rova Redding sitten. Niin, tuo on keskustelu, jota olen käynyt vuosien ajan teidän kansanne, hyvä edustaja. Minä uskon hyvin vahvasti tavaroiden sisämarkkinoihin ja siihen, että näillä markkinoilla ihmiset ja kansalaiset saavat liikkua vapaasti. Jos meidän sääntömme eivät ole tämän mukaisia, niin minä lupaan pyrkiä niitä muuttamaan. Tämä tulee olemaan aika helppoa lainausmerkeissä sivilioikeuskeskusteluissa, joissa olemme jo aika pitkälle edistyneet. Tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa ymmärrettävästi rikosoikeusalalla, sillä tällä alalla meillä on sellaiset järjestelmät, jotka ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa ja tuomarit ja asianajat ovat järjestelmiä käyttäneet ja on hyvin ymmärrettävää, että he haluavat jatkossakin käyttää omia järjestelmiään. Ja siksi meidän pitää aivan ensiksi nyt saada aikaiseksi luottamusta niin, että nämä käytännön tason toimijat, jotka lakia käyttävät, tietävät, että naapurivaltion laki on myös hyvä laki. Näin pystytään vastavuoroisesti tunnustamaan ja tekemään yhteistyötä. Minä olen edistänyt ja vahvistanut Erasmusta, joka oli aikaisemmin opiskelijoita varten. Tästä tuli Erasmus Mundus, mutta ehkä tarvittaisiin tuomareitakin varten oma Erasmuksensa. Ehkä tällä tavoin voitaisiin lisätä monimminpuolista luottamusta. Mutta sivilioikeuteen liittyen teen asian hyvin selväksi. Aion edetä, aion edistää Euroopan laajuisia sääntöjä silloin, kun ihmiset eivät pysty vapaasti liikkumaan ja käytämme rikkomusmenettelyä silloin, kun ei oikein näitä lakeja panna täytäntöön. Ruitavares, yksi minuutti. Signora candidata. Signora... Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä eh, komission jäsenehdokas. Puhutte ajoista, joilla Euroopan parlamenttia ei kuunneltu ja viittasitte ajanjaksoon, kun olitte tämän parlamentin jäsen yli kymmenen vuotta sitten. Minäkin muistan tällaisen tilanteen. Minä olen ollut jäsen vasta muutamia kuukausia, vähän aikaa sitten. Meidät kutsuttiin tor- perjantaina kokoukseen, niin meille kerrottiin SWIFT-sopimuksesta, joka oli tarkoitus allekirjoittaa seuraavana maanantaina – Eli 24 tuntia ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Eihän näin pitäisi käydä. Tämä talo pyysi, että, parlamentti pyysi, että Swift käsiteltäisiin menettelyssä Puhuimme siitä usean kertaan. On aika vaikeaa, että parlamentti voisi olla tehtävänsä tasolle, mikäli se ei saa tietoja tästä sopimuksesta, jos tilanne onkin se, että parlamentti hylkäisi sopimuksen ja se pitäisi sovit, neuvotella alusta asti komissiossa, niin mitä mm, toimia Swiftien olisi otettava mukaan? Mi, mi, mitä teidän mielestänne olisi täytäntöpantava? Olette nähneet itsekin, miten oli kaikkina vuosina aiemmin. Ihan näin se toimi. Suljettujen takana ja parlamentilla ei ollut sananvaltaa. Nyt tämä on muuttunut ensimmäinen joulukuuta viime vuodesta lähtien parlamentilla on sanansa sanottavana. Ja katsotaan SWIFT-sopimusta vaikka. Nyt on sovittu yhdeksän kuukauden ajalle parlamentin täytyy antaa tämä meaning, niin mikä se meaning nyt onkaan, hyväksyntä tälle, mutta samaan aikaan täytyy uudesta SWIFT-sopimuksesta neuvotellaan. Ja tämä uusi SWIFT-sopimus, joka tulisi yhdeksän kuukauden jälkeen voimaan, se menee Lissabonin sääntöjen mukaan. Joten siellä parlamentti on täysin mukana ja komission jäsen oikeusasioista vastaava on siinä täysin mukana. Ja kuten sanoin jo aiemmin hyvin selkeästi, minä kysyn kysymyksen siitä, että onko tämä kaikki tarpeen. Että onko siinä, onko se vastaan kansalaistamme oikeuksia, onko kaikki oikeasuhtaista, liittyykö kaikki tämä perusoikeuksiin peruskirjassamme. Ja tällä tavalla Cecilia Malmström ja minä itse teemme yhteistyötä yhdessä parlamentin kanssa, jotta uusi suhteellisuus saadaan aikaan. Kiitoksia. Sitrova Kingagal. This is a new era for human rights in Europe with the Tämä on uusi aika kausi ihmisoikeuksille Euroopassa. Uusi aikakausi ihmisoikeuksille Euroopassa Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen, niin kuin sanoitte. Ja se, että meillä on nyt komission jäsen, joka on vastuussa oikeudesta perusoikeuksista kansalaisasioista. Tämä on mahdollisuus ja me olemme voineet havaita, että ainakin joissain uusissa jäsenvaltioissa on vielä hyvin paljon tehtävää, sillä ihmisoikeuksien suoja on siellä epäonnistunut. Minä pyytäisin, että hyvin tarkkaan seuraisitte, miten vähemmistöjä suojataan näissä maissa ja pyytäisin tai kysyisin teiltä, miten aiotte perusoikeuskirjaa soveltaa. Se on nyt laisti sitova ja missä vaiheessa ajattelet, että päästään yleissopimukseen, ihmisoikeusyleissopimuksen mukaan? And most of all... Niin, perusoikeuskirja ja erityisesti sen artikla 6 ovat oikeasti sitovia. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä tulee tärkeimpiä innovaatioita, tai että se on kaikkein tärkeimpiä uuden sopimuksen innovaatioita. Me voimme olla siitä hyvin ylpeitä, koska se heijastaa moninaisuutta kuitenkin saman suuntaan mennen. Se ei ole tehty ylhäältä alaspäin, vaan siinä huomioidaan kansalliset tilanteet ja ennakkotapaukset ja myös Euroopan neuvoston kokemus ja näin saadaan Eurooppa oikeudellisesti ja samalle arvopohjalle. Tämä on koko maailmassa kaikkien uuden aikaisin lakiteksti. Tätä ehkä usein mainita, mutta näin on. Siellä ovat klassiset vapaudet ja siellä on sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ja sitten kolmas sukupolvi, kuten tietosuoja, bioetiikka, avoin hallinto ja voimme olla todella ylpeitä tästä perusoikeuskirjasta. Meidän on todella sovellettava sitä kaikissa päätöksissämme ja tästä syystä kaikki meidän päätöksemme ennen kuin ne tulevat komissiosta ulos analysoidaan ja varmistetaan, että ne ovat perusoikeuden kirjan mukaisia. Tehdään siis erityinen vaikutusarviointi, joka koskee perusoikeuksia. Ja katsomme myös, ovatko jäsenvaltiot soveltaneet EU-lakia perusoikeuskirjan mukaisesti. Ja voin kertoa teille, että linjani tulee olemaan nolla toleranssi, jos perusoikeuskirjaa rikotaan sitä vastaan rikotaan. Mitä tulee siihen, mitä sanoitte. Minusta olisi hyvä ajatus, että raportoitaisiin vuosittain siitä, miten perusoikeuskirjaa toteutetaan ja siinä otettaisiin huomioon kaikki valitukset, mitä minulle tulee, mitä teille tulee ja kaikki eri kysymykset, joita minulle aiotte esittää. Sitten kysyitte perusoikeuskirjan ja Strasbourgin yleissopimuksen rinkkaiselosta. Meidän pitäisi aloittaa neuvottelut, saada manda- mandaatti niihin mahdollisimman nopeasti. En tietysti voi kertoa, milloin neuvottelut saadaan loppuun vietyä, mutta annan tästä teille tietoa neuvottelun kuluessa. Minute, please. Kiitoksia sitten Rova Venova. Kiitoksia. Kirjallisissa vastauksissanne mainitsitte kehitysyhteistyön tai perusoikeuksien kehittämisen yhtenä perustavoitteena ja perusoikeusviraston apua pyydetty tässä tehtävässä. Oletteko samaa mieltä, että tähän vaadittaisiin viraston mandatin laajentamista, koska aiemmat kolmannen pilarin sisäoikeusasiat ovat inkorporoitu normaaliin lainsäädäntömenettelyyn, vai näkisittekö viraston mandaatin muuttuneen Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä? Myöskin mainitsette, että ydintehtävänne on katsoa sitä, että ovatko uudet ehdotut lait sopusoinnussa perusoikeuskirjan kanssa. Miten näitä perusoikeusvalituksia voidaan käsitellä käytännössä ja toimielimissä ja Mrs. Reading. Kiitoksia, Rova Reading. Perusoikeusvirasto on hyvin tärkeä väline, koska se väline analysoi tilannetta, jonka avulla voimme tulevaisuuden päätöksenteossa, että meillä on terve pohja, jonka pohjalta voidaan edetä niin, että ei tehdä virheitä, kun päätöksentekoa ehdotetaan tulevaisuudessa. Toinen elementti, että on useita välineitä, joilla voidaan tutkia kansallisten valituksia. Te Euroopan parlamentin jäseninä yksityisesti saatte näitä valituksia vaalipiireistänne, äänestäjiltänne, ja ne ovat hyvin tärkeitä mielestäni. Vetoomusvaliokunta joka uskoakseni on yksi tärkeimmistä valiokunnista tässä talossa. Sen puheenjohtaja olin 20 vuotta sitten. Siellä todellakin ymmärtää, että mitkä kansa- asiat kansalaisia vaivaavat. Sitten on tietysti tämä ombudsman liittyen kaikkiin hallintoasioihin, oikeusasiamies. Nämä kolme täytyy tuoda yhteen ja myöskin valitukset, niitä on satoja, joita minä olen saanut, ja komission jäsen kollegani, analysoida niitä tässä vuosiraportissa, vuosikertomuksessa, jotta voidaan katsoa, että missä pääongelmat ovat, mihin pitäisi mennä. Ja sitten yhdessä keskusteltaisiin tässä talossa, jotta voitaisiin katsoa, että missä toimia tarvitaan. Toimia ei voida toteuttaa kaikkialla, koska niin paljon ongelmia on. Mutta täytyisi valita Esimerkiksi sanoin, että haluaisin edetä hyvin nopeasti kysymyksissä, jotka liittyvät avioliittoa, vapaata liikkuvuutta kansallisuuden ja asumisoikeuden perusteella koskien avioeroja, lapsia, naisiin kohdistuva väkivalta, On monia asioita, joissa prioriteetit täytyy asettaa, ja sitten uskon, että yhdessä meidän täytyy ottaa esille ne osa-alueet, joissa uskomme, että konkreettisia toimia täytyy toteuttaa prioriteettien mukaisesti. Lilli, per un minuto. Roberta Angelilli, yksi minuutti. Joo. Kiitoksia komission jäsen. Olen aina arvostanut sitä, kuinka tärkeänä pidätte kansalaisuutta. Kuten tiedätte, yli 30 prosenttia Euroopan kansalaisista on alle 18-vuotiaita. Viime kaudella komission ehdotuksesta Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen, jolla toteutetaan eurooppalainen strategia alaikäisten oikeuksista niin, että annetaan lasten oikeuksille tilaa kaikkiin Euroopan poliitikoihin ja ohjelmiin, jotta voitaisiin tehokkaasti torjua kaiken tyyppistä syrjintää ja väkivaltaa, joka kohdistuu heihin. Kysymykseni kuuluu, mihin konkreettisiin aloitteisiin ryhtyy ryhdytte antaaksenne etusijan alaikäisille ottaen huomioon, että Lissabonin sopimuksen ja perusoikeuskirjan myötä lopultakin oikeusperusta on olemassa edelleen, kuinka aiotte käsitellä yhä kasvavaa ongelmaa, joka koskee kansainvälisiä alaikäisten kaappauksia, eli siis kun eri kansallisuuksia olevat vanhemmat eroavat ja toinen vie lapsen mukana. Haluan, että mahdollisimman pian komissio, komissio antoisi lainsäädäntöehdotuksen koskien alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan ja pedopornografiaa vastaan. Kiitoksia, Rova Redi. If we do not care for children, jos emme pidä huolta lapsista, niin emme ole tehneet työtämme oikein. He ovat kaikkein haavoittuvimpia meidän yhteiskunnassamme ja he tarvitsevat eniten apua. Ja erityisesti ne lapset, joista kukaan ei koskaan puhu, näkymättömät lapset, lapset, jotka ovat pidätyskeskuksissa ja lapset, jotka asuvat kadulla. Tässä on todellinen vastuualue meille ja siksi haluaisin vahvistaa lapsistrategiaa EU:ssa. Konkreettiset toimet lyhyesti, mutta niihin voidaan palata siinä vaiheessa, kun puhutaan niiden täytäntöönpanosta konkreettisesti. Eli meillä on rikolliset lapsikaappaukset. Haluaisin korostaa hälytysjärjestelmiä ja yhteistyötä rajat ylittävästi. Sitten on vanhempien tekemä lapsikaappaus, Bryssel 2a, jäsenvaltioiden yhteistyö 2011 ehdotus ja sitten ja sitä ennen 2010 asiaan analysoitu ja analysoitava siitä syystä, että menee liian pitkään, kunnes näissä tapauksissa tuomioistuin tekee lopuisen päätöksen ja ennen kuin tuomioistuin päätöksiä pannaan täytäntöön, pyrin lisää harmonisoimaan prosedurisääntöjä Rooma kolmonen kaksoiskansalaisuustilanteet. ja tiedätte, että viivästystä on tapahtunut ja tässä pyrin lisäämään vahvistettua yhteistyötä, sillä emme enää voi odottaa. Ja sitten seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa, aion tehdä ehdotuksia direktiiviksi ja teen läheistä yhteistyötä Cecilia Malmströmin kanssa, joka on tässä näistä asioista erityisvastuussa. Kaikkien näiden asioiden osalta, jos tämä teille sopii, tekisin ne yhdessä lasten kanssa. Ottaisin lapset mukaan, kuulisimme lapsia julkisesti ja antaisimme tietoa lapsille helposti ymmärtävällä kielellä. Ja te voitte siis auttaa minua lasten mukaan ottamisessa. Sitten Romero, yksi minuutti. Hyvä komission jäsen nykytilanteessa, rikollisuuden globalisoituessa, kansalaiset elämme aika ristiriitaisessa tilanteessa, jotka ovat näin näistä paradoksisia. Me olemme kaikki potentiaalisia uhreja, mutta olemme myös mahdollisesti potentiaalisia epäiltyjä. Lisäksi jos meillä on tietty profiili, olemme tummia, olemme etelästä tai olemme muslimeita, niin tässä, tap- niin tässä tapauksessa Euroopan unionilla ei ole uskottavuutta vaatiakseen ne Yhdysvaltoille ja koordinoimaan lisää oikeudellista ja poliisitoimintaansa. Tämä eurooppalainen tehottomuus ja koordinaation puute koituu meidän kaikkien kansalaisten maksettavaksi. Uskotteko, että tarvitaan sen tyyppistä välinettä kuin eurooppalainen uhrien suojelemismääräys, joka tullaan esittelemään Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Voidaanko luoda Euroopan oikeuden alue ilman, että mahdollisimman paljon nopeutetaan prosessioikeuksien tiekartan toteuttamista koskee myös tulkkausta ja oikeusapua ja tiedotusta, siis kaikki nämä prosessi prosessiin liittyvät seikat. Yksi vuosi tuntuu liian pitkältä ajalta perusoikeuksia varten ja demokratian kannalta. Rova Reding, olkaa hyvä. Täysin olen samaa mieltä kanssanne. Meillä pitää olla uskottavuutta ulkoisissa toimissamme ja sisäisissä toimissamme. Ja tämä on juuri se syy, miksi puhemies tai puheenjohtaja on antanut tämä vastuut horisontaalisesti yhdelle komission jäsenelle. Ja minä sanoin jo alustuksessani, että minä teen yhteistyötä komission kanssa, jotka ulkosuhteista vastaavat, että ulkosuhteissa toimemme ovat sitten samalla tasolla kuin sisäisissä suhteissamme. Sisäisissä suhteissamme tämä perusoikeuskirja, jossa on kaikki perusoikeudet, on integroitu osa sopimuksiamme. Se antaa meille välineen. Välineen, jota meillä ei siihen tapaan ollut aiemmin. Nyt meillä väline käsissämme on ja meidän sitä täytyy käyttää. Käytämme sitä, jarrustuksessani sanoen, sanoin, ne rikolliset toimet, kun joku on epäilty. Ja kuten sanoin alustuksessani, tutkimme myös sitä, että huolehdimme siitä, että uhreista myöskin huolehditaan, koska Tarvitaan käytännön toimia, esimerkiksi auttaa kansalliset uhrien auttamisjärjestöt, niitähän on, että niitä olisi kaikissa maissa ja että ne ovat niin varustettuja, että auttaa voivat. Ehkäpä tarvitaan erityisiä järjestöjä kotiväkivallan seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Ja tämän apu täytyy toteuttaa siitä lähtien, kun rikos on tapahtunut, koko oikeusprosessin läpi ja myöskin jälkihoito täytyy hoitaa. Tässä on paljon tehtävää, mutta sitä täytyy tehdä myös yhteistyössä kansallisten hallitusten kanssa. Thank you. This is Sophie. Kiitoksia. Sitten Sophie Infeld, minuutti. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Perusoikeudet ovat Euroopan unionin ydinvastuuala alle odottaa, että komission jäsen käyttää hyväksi kaikkia mahdollisia välineitä, mutta Rova Reding, vaikuttaa siltä, että te olette aika minimalistinen, mitä tulee siihen, mikä EUn rooli olisi perusoikeuksissaan. Tämä jäisi jäsenvaltioille ja tuomioistuin. Miten aiotte todella aktiivisesti edistää perusoikeuksia Euroopassa? Mihin toiminnat ryhtyä homofobian osalta, rikollisuuden osalta ja sen osalta, että homoseksuaaleja syrjitään ja aiotteko myös edistää samansukupuolta olevien parisuhteiden rekisteriä? rekisteröintiä ja aiotteko toisaalta edistää uskonvapautta, mielipiteen vapautta, ja artikla 17 panna täytäntöön, jossa käydään vuoropuhelua kirkkojen ja muiden uskonnollisten tai ei-uskonnollisten yhteisön kanssa. Sitten te puhuitte Swiftista matkustajatietorekistereistä ja niin poispäin, mutta te olette kuitenkin antaneet tukenne näille pyynnöille aikaisemmin, mikä nyt on muuttunut. Uh, well, yes, there are niin, tässä oli kymmenen kysymystä. Eli yritän nyt vastata ainakin yhteen tai kahteen. Ensinnäkin, kun puhutaan tietojen siirtämisestä, ne, jotka ovat täällä paikalla, jotka ovat olleet ITRE-valikunnan jäseniä, tietävät, että mitä tulee tietojen säilöntä direktiivin, niin tässä yhteydessä minä olen vastustanut. ITRE-valikunta on vastustanut ajatusta ja myös Telekom ministerineuvosto vastusti. Sisäasiain ministerineuvosto oli se, joka vei tämän asian läpi. Ja minä toivon, että parlamentti silloin, kun seuraavan kerran tällaisia päätöksiä tehdään, todella miettisi toistamiseen ennen kuin hyväksyisi tällaiset päätökset. Tämän sanottuani voin ainoastaan toistaa sen, mitä olen jo sanonut muiden kysymysten yhteydessä. Eli uusi perustamissopimus joulukuusta 2009 alkaen me horisontaalisesti varmistamme sen, että perusoikeudet toteutuvat kaikissa uusissa ehdotuksissamme ja että perusoikeuksia pannaan kunnolla täytäntöön jäsenvaltioissa siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot täytäntöön panevat EU-lainsäädäntöä. Homofobia ei mahdu Eurooppaan, ihmisten vapaa liikkuvuus siinä ei katsota ihmisen tai kyseisen henkilön sukupuolista suuntautumista. Euroopan unioni ei pysty ryhtymään toimiin avioliitto lakiasioissa eri jäsenvaltioissa, mutta Euroopan unioni voi toimia silloin, kun kansalainen siirtyy yhdestä maasta toiseen maahan silloin, kun käytetään hyväksi niitä oikeuksia, mitä hänellä on. Sogor, one minute. Kiitoksia, herra Sapa Sogor, minuutti. Thank you. What measures do you... Kiitoksia. Mihin toimenette ryhtyä, että voidaan varmistaa, että Tukholman ohjelman mukaisesti koskien perus ihmisoikeuksia lopetetaan kaikki syrjintämuodot perinteisiä kansallisia vähemmistöjä kohtaan EU-jäsenvaltiossa ja varmistaa, että henkilöt, jotka edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat perinteiset kansalliset vähemmistöt, nimittäin liittyen tähän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen. Tästä kysymyksestä myös meillä on kaksi uutta elementtiä uusissa sopimuksessa. Ensimmäinen on se, että artikla 2 sopimuksessa ensimmäistä kertaa painottaa henkilöiden oikeuksia, jotka vähemmistöihin kuuluvat. Ei vähemmistöjä yleensä, vaan henkilöt, jotka vähemmistöihin kuuluvat yksilöinä ja yksilön oikeuksina. Tähän voimme lisätä perusoikeuskirjan artikla 21. Ja pyrin nämä perusoikeudet ylläpitämään siinä, kun EU-lakia sovelletaan, mukaan lukien se, kun jäsenvaltiot EU-lakia soveltavat. Joten näillä kahdella tasolla, kun EU-lakia säädetään, niiden sisällön osalta ja silloin, kun lakeja sovelletaan. Perusoikeusvirasto, sillä on avainrooli siinä, kun analysoidaan, mitä on tapahtumassa ja kun se antaa meille tarvittavat osatekijät. ne tulee olemaan yksi henkilö, joka vastaa perusoikeuksista vähemmistöille, Ja hän täysin keskittyy näihin ongelmiin. Joten te parlamentin jäsenet, teilläkin sitten on sitten joku, jonka kanssa voitte puhua, koska olen varma, että jokainen teistä, jokaisella teistä on varmaankin monia asioita käsitellyksi otettavaksi, joten hyvin tällaisella ruohonjuuritason tavalla, jalat maassa tavalla haluan näitä asioita ratkaista perustuen siihen, kun no, myös näihin uudiin säädöksiin sopimuksessa. Ai minuutti. Renate Sommer, yksi minuutti. Zum Problem Sicherheit versus Datenschutz haben Sie jo tietosuoja vastaan turvallisuus. Wiftin yhteydessä esimerkiksi sitä sanoitte paljon ja sillä varmaan suunnitelmat hyvin menevät. Sitten henkilöskanneristakin sanoitte paljon ja tämä laite todellakin henkilön oikeuksia ja arvo, ihmisarvoa uhkaa. Mielestäni vapaaehtoisuus ei ole varmistettu. Kansalaiset läpivalaistaan ja nyt tulee sitten äh, lentorahtin ongelma myös samassa määrin – niitä ei tarkisteta. Ja henkilön tarkistamisen osalta tietysti voi ostaa esimerkiksi tullivapaasti asioita, joita hän haluaisi pois. Eivätkö henkilöskannerit ole turhia, eikö ole kyse sokeasta toiminnasta ja Haluatteko jättää tämän tarkistamisen tämän asian osalta jäsenvaltioille vai Euroopan tasolle? Mrs. Reading, Rova Reading, mielestäni olen jo kantani tehnyt selväksi henkilöskannereiden suhteen, mutta se vain yksi osa kokonaisuutta. PNR, SWIFT, kaikki, jotka ovat vireillä asiat, jotka joku päivä sieltä tulevat esille, sen vuoksi pitää olla hyvin selkeä linja tässä. Pelon ei pidä olla liikkeelle paneva voima meillä ikinä, vaan arvomme, joille EU perustuu. Ja joista nyt on tullut osa perussopimuksia, ne pitää ottaa etusijalle myös silloin, kun keskustellaan kansainvälisistä sopimuksista. En voisi olla enempää samaa mieltä kanssa, kun sanotte, että ihmiset eivät ole mikään paketti. Heillä on arvokkuutensa ihmisillä ja kaikki toimet, joihin ryhdytään, ne täytyy ensin selvittää se, kunnioitetaanko ihmisen arvokkuutta, yksit, oikeutta yksityisyyteen, kunnioitetaanko siinä oikeutta terveyteen. Kaikki nämä kolme osatekijää, niitä valitettavasti ei ole testattu. Ja ne ovat nyt esityslistalla yhdessä kollegani Sille Mastromin kanssa Katsomme, että nämä osatekijät ja kysymykset otetaan etusijalle ennen kuin EU mitään päätöksiä tekee tai mitään ehdotuksia tässä suhteessa tekee. Kiitoksia. Sitten Kinka, Rova Kinka Göns, minuutti. Commissioner. Kiitos hyvä komission jäsen. Tiedämme, että olette sitoutuneet miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseen, mutta mihinkä konkreettisiin toimiin aiotte ryhtyä varmistaakseen, että jäsenvaltiot panevat täysin täytäntöön olemassa olevat direktiivit ja edistävät syrjimättömyyttä, erityisesti jos ajatellaan homoja, lesboja ja liikkuvaa väestöä ja romaniväestöä. Jos ajatellaan syrjintää, niin jatkuvasti on väkivaltaa maahanmuuttajia vastaan ja romaniväestöä vastaan monissa jäsenvaltioissa. Ei mitään välihuutoja, pyytää puheenjohtaja. 2005 hyväksyttiin parlamentissa horisontaalinen direktiivi, joka koskee syrjimättömyyttä. Miten aiotte mahdollistaa sen, että siitä tehdään EU-lainsäädäntöä, miten varmistatte, että lesboja, homoja ei syrjitä tai muita vaikeassa asemassa olevia ryhmiä? Have... Rova Reding, kahdessa minuutissa en missään nimessä pysty kertomaan kaikesta siitä, mihin ryhdytään syrjimättömyysdirektiivin pohjalta. Sehän antaa tasapuolisen kohtelun ihmisille myös työmarkkinoiden ulkopuolella. Ei ainoastaan haavoittuvaisille ryhmille, vaan myös hyvin tärkeällä tavalla vanhuksille ja vammaisille ihmisille ja niin poispäin. Eli tässä on paljon erilaisia elementtejä joiden osalta voimme edistyä. Tiedän, että parlamentti suhtautuu hyvin myönteisesti tähän direktiiviin. Ja tiedän, että neuvoston kanssa on vielä ongelmia, joista on päästävä yli. Kaikista tästä on, kaikkien tähän on paneuduttava. Ja sitten te esititte erilaisia kysymyksiä. Minä haluaisin vastata yhteen niistä, eli kyseessä on romaniväestö. Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan romannit joutuvat syrjinnän kohteeksi kerran vuodessa, mitä tulee asumiseen, oikeuteen ja työmarkkinoihin. Ja Tätä ei voi hyväksyä meidän perusoikeuksemme pohjalta. Minä aion tehdä hyvin läheistä yhteistyötä komissiosen Andron kanssa. Me käytämme rakennerahojamme kestävämmin niin, että tarkastellaan siitä, mikä on toiminut hyvin, jos ajatellaan Axeder ohjelmaa Espanjassa, joka koskee ammattikoulutusta. Me pyrimme saamaan aikaiseksi muitakin menestystarinoita. On olemassa runoisen tasa-arvon direktiivi ja eurooppalainen foorumi romanien mukaan ottamiseksi ja tässä on mukana eri asianosaisia ja voin kertoa, että romani huippukokous pidetään huhtikuussa Kornovassa ja siellä puhumme näistä kaikista asioista myös tämän valiokunnan kanssa. Kiitos. Wim van de Kamp. Kiitoksia. Rova Reding. Sitten herra Wim van de Kamp. Minuutti. Puheenjohtaja, Lissabonin sopimus aloittaa uuden ajan yhteistyölle Euroopan maiden kesken oikeuden alueella ja rikosoikeuden alueella erityisesti. Hyvin innoissamme olemme tästä uusista ajasta EU-toimissa, koska haluamme enemmän turvallisuutta kansalaisillemme ja haluamme vähemmän vapauksia rikollisille. Voitteko kertoa meille kolmesta konkreettisesta toimesta, aloitteesta, johon aiotte ryhtyä rikosoikeuden alueella tehdäksenne Euroopasta turvallisemman paikan kansalaisille? Thank you. Kiitoksia, Rova Reading. Mielestäni olen jo alustuksessani sanonut sen, mitä täytyy tehdä hyvin konkreettisella tavalla, mutta myös vaikealla tavalla, koska niin helppoa kuin sivilioikeudessa onkin edetä ja niin paljon elementtejä kun onkin jo otettu käyttöön sillä alueella, niin sitäkin vaikeampaa se on rikosoikeudessa, jossa subsidiariteettikysymys on hyvin tärkeällä sijalla ja myöskin, ja tämä on tärkeää Euroopan parlamentin kannalta, myös kansallisilla parlamenteilla on erityinen sanansa sanottavana, ja jossa myös jäsenvaltiot voivat estää aloitteita, joihin komissio ryhtyy. Ja se on se syy, miksi mielestäni on hyvin tärkeää se, että ollaan varovaisia tällä politiikkalohkolla. Ei edetä liian nopeasti, no puolet oikeudesta sinne tippui. Ei pidä edetä liian nopeasti. Täytyy todellakin valita se, ne alueet, joilla haluamme mennä eteenpäin. Keskinäinen tunnustaminen on yksi näistä osatekijöistä. Eksekvaattorin poistaminen, Eksekvaattorin poistaminen, koska siinä on järkeä. Et erityinen aloite esimerkiksi pankkitilien takavarikoinnista ja kunnianloukkaussyyte Rooma kakkosessa. Katsotaan, että tämä parhaimman oikeuspaikan hakeminen, tämä oikeuspaikka ei ole enää mahdollista, koska se on hyvin haitallista. Kaikki nämä ovat hyvin vaikeita kysymyksiä. Niistä täytyy keskustella hyvin perusteellisesti myös kansallisten parlamenttien kanssa, myös kansallisvaltioiden kanssa. Ja te ehkä voitte auttaa näissä erityisissä keskusteluissa kansallisten parlamenttien kanssa. Kiitos. Mr. Stavros Lambrinidis, for one minute, please. Herra Stavros Lambrinidis, minuutti. About a month. Kiitos. Noin kuukausi sitten tärkeän internetpalvelun johtaja sanoi, että jos ei ole mitään piilotettavaa, niin mitään pelon aihetta ei myöskään ole. Minä taas olen sitä mieltä, että jos mitään piilotettavaa on, niin ihmisellä ei ole edes elämää. Kaikilla meillä on jotain, mikä pitää piilottaa, jotain oikeudellista, joka pitää piilottaa. Olipa kyseessä tarkalleen, minkälaisia suhteita meillä on tai mitkä ovat meidän poliittiset vakaumuksemme tai muut tai terveyteen liittyvät asiat. Se, että internetin kautta näitä asioita eh, hoidamme, niin tämä ei tarkoita sitä, että valtiot saisivat meitä jatkuvasti valvoa. 2008 ehdotettiin, että pitäisi asettaa rajat sille, miten voidaan internetkäyttäjien yksityisyyttä käyttää hyväksi. Silloin minusta tuntuu, että tässä on yrityksillä ja valtiolla liikaa mahdollisuuksia toimia. Olen tehnyt hyvin paljon yhteistyötä varapuheenjohtajan kanssa näiden asioiden tiimolta, kun keskustelimme telekom-paketista. Tämä kysymys oli hyvin tärkeällä sijalla silloin. Ja varmasti, tai ehkä ette, mutta, ja voin tästä teille kertoa, mutta ehkä muistatte, että jos meillä on jo tiettyjä oikeuksia yksityisyyteen, ja jos näitä oikeuksia ei noudateta jäsenvaltiossa, esimerkiksi yksityisen tahon kautta, niin tällöin minä olen ryhtynyt toimiin. Minä olen ison Britannian vienyt oikeuteen FORM-tapauksen takia, PHORM, tuolloin he, ihmisten henkilötietoja käytettiin ilman heidän suostumustaan. Meillä on selvät säännöt. Tarvitaan etukäteen annettu suostumus, joka pohjautuu tietoon. Ja jos noudatetaan tämän päivän lakeja, niin ei pystytä toimimaan niin kuin internetissä tällä hetkellä toimitaan. Kollegani Neil Cruz on nyt vastuussa tästä aihealueesta, mutta oikeudenalan komission jäsenenä minullakin on vastuullani se, että saadaan lakia, jotta voidaan tietosuojaa toteuttaa. Ja tietosuoja on tällä hetkellä todellakin uudessa sopimuksessa ihan suorasanaisesti mukana. Voitte luottaa siihen, että minä valvon ihmisten yksityisyyttä. Kiitos. Kiitoksia sitten Natali Grisbeck, yksi minuutti. Kiitoksia, olen erittäin tyytyväinen siitä, että on perustettu perusoikeusasioiden komission jäsen ja haluaisin toivottaa teille onnea tähän vaikeaan tehtävään Euroopan parlamentin kanssa EU pyrkii olemaan yhä enemmän oikeuksia ja perusoikeuksia Eurooppa, kuten muistutettiin alustuksessa. Ne usean kertaan on puhuttu siitä, että Luxemburgin tuomioistuimen ja Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen on toimittava yhdessä tai sovittava yhteen. Vitasitte artiklaan kuusi erässä vaiheessa. Kysymykseni on hyvin suora Haluaisin tietää, koska ja kuinka aiotte hoitaa liittymisen ihmisoikeussopimuksen kokonaisuudessaan tämä kompali, yhteensopivuus, yhteensopivuuskysymys on yksi asia, mutta liittyminen sopimukseen on toinen juttu. Siviiliprosesseissa kansalaisten on oltava varmoja, että heidän oikeuksia suojellaan. Tarvitaan prosessi takeita heille, mihin konkreettisiin aloitteisiin aiotte ryhtyä, mikä on teidän kantanne koskien vastavuorosta tukea, vastavuorosta tunnustamista eri sukupuolten välistä avioliitossa Euroopassa? I can tell you when we will start this negotiation. En tiedä milloin nämä neuvottelut aloitetaan. Aloitamme kuitenkin hyvin nopeasti. heti kun meillä on oikeus, kun mandaatti on neuvotteluille, oikeus se tehdä, velvoite se tehdä, on hyvin selkeästi todettu artiklassa 6 sopimuksessa, perussopimuksessa, joten ei ole kysymys siitä, että tehdäänkö me, teemme se. Ja tietysti täytyy tehdä kahden oikeusystävän kanssa yhteistyötä hyvin tasapainoisella tavalla. Haluamme vahvistaa oikeusistuimiamme ihmisoikeuskysymyksissä. Emme halua heikentää niitä. Ja Luxemburgin tuomioistuimemme täytyy olla edelleen se, mitä se on vuosikymmentäjään ollut. Nimittäin se, juuri se väline, se toimielin, joka on meitä auttanut tekemään laeista hyviä asioita kansalaisille ja sisämarkkinoimme kannalta. Joten tästä pitää tulla vahvennus, se ei ole helppo tehtävä, koska kansainvälinen sopimus on kyseessä, joka pitää ratifioida ei pelkästään 27 osalta, vaan myös muiden Euroopan neuvoston jäsenten osalta. Joten jonkun Laiset aika vaikeat neuvottelut varmaan tulevat. Minä hyvin teen yhteistyötä läheisesti oikeusyksikömme kanssa, Luxemburgin tuomioistuimen kanssa ja sen komission jäsenen kanssa, joka ulkosuhteista vastaa. Mr. Jat- Kiitoksia. Sitten herra Jacek Protasiewicz, minuutti. Signor Chairman. Ehm, Madam Commissioner, eh, allow... Rouva komission sen haluaisin ottaa kysymyksen esille koskien niin kutsuttua kansalaisaloitetta, joka Lissabonin sopimus tuo mukanaan, joka mielestäni ei ole pelkästään uusi tärkeä oikeus Euroopan kansalaisille, vaan myös merkittävä askel siihen, että saadaan Euroopan lähemmäksi kansalaisia, koska sen avulla voi, he voivat osallistua suoremmin EU-päätösten tekoon. Miten aiotte saada tämän kansalaisen, äh, aloitteen toimimaan kansalaisten kannalta. Mitkä ovat näkemyksenne siitä, että miten tätä oikeutta voitaisiin käytännössä toteuttaa? Mrs. Breding. Kiitoksia, Rouva Breding. Mike, please. Mikrofoni, olkaa hyvä. This Citizens Initiative uh, is a new... Tämä kansalaisaloite on uusi elementti, joka tulee uuden sopimuksen myötä. Se voi olla hyvinkin tärkeä elementti kansalaisille, jotta kansalaisia voidaan kuulla. Se voi myös olla vaarallinen elementti, jos emme alusta alkaen tee selväksi sitä, mihin kysymyksiin liittyen kansalaisille voidaan antaa vastaus. Jos kansalaiset esimerkiksi sanovat meille, että he haluavat kuoleman rangaistuksen voimaan Euroopassa. No anteeksi vaan, mutta perusoikeudet ovat Euroopan peruselementti. Niihin ei voida tehdä muutoksia, ei edes kansalaisaloitteella. Ja tästä syystä ennen kuin kansalaisaloitteesta tulee todellisuutta, meidän pitää tehdä selväksi, minkälaiset ehdot ja säännöt niihin liittyvät, jotta kansalaisaloitteesta voi tulla myönteinen elementti, sellainen myönteinen seikka, joka näyttää, miltä osin voimme muuttaa ja parantaa sääntöjämme, miten voitaisiin käyttää muunlaisia välineitä ongelmien ratkaisemiseen. Minun pyrkimykseni tulee siis olemaan toimia mahdollisimman nopeasti niin, että nämä ehdot, joiden täyttyessä voidaan kansalaisaloitetta käyttää. Ja sitten tietysti siitä tulee hyvin tärkeää sekä minulle että teille. Minulle siksi, että joudun käyttämään tiedotusmahdollisuuksia, jotta voin kertoa kansalaisille, mistä on kyse, ja teidän osaltanne, sillä teillä vaalipiireissänne teidän pitää saada mahdollisuus kertoa kansalaisille tästä aloitteesta. Eli tässä pitää tehdä todella paljon yhteistyötä. Herra Bebe. Komissaarin, die, wir bereits sechs Anhörungen jetzt hinter uns. Kuusi kuulemistilaisuutta on jo takana ja haluaisin esittää kritiikkiä, että liian vähän konkreettisia lausuntoja tulee komission jäseniltä. Sen haluan näistä selkeistä lausunnoista teidän osaltanne kiittää. Onnitella näistä ja tietysti teillä onkin jo kymmenen vuoden kokemus. Ihan konkreettinen kysymys. Tukholma, Lissabon ja yksi osatekijä tässä on uuden oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisen rakentaminen EU:ssa. ssa tässä haluaisin kysyä, että miten luottavainen olette tässä kysymyksessä, että se onnistuu seuraavan viiden vuoden aikana tällainen yhteinen oikeusjärjestelmä, reilu sellainen luoda. Mrs. Redding. Rouva Redding, olkaa hyvä. Meillä on monilla oikeusjärjestyksiä jäsenvaltiossamme. Ei pitäisi unohtaa sitä. Joten emme aloita alusta vaan rakennamme sen varaan, mitä vuosisatojen ajan jäsenvaltiossa on rakennettu. Nyt uusi realiteetti on tulossa esille ja se on se, että kansalaiset liikkuvat yhdestä valtiosta toiseen. Ja tässä oikeusvarmuus ei ole enää taattu. Mitä lakia sovelletaan, millä oikeusistuimella on tuomiovalta. Tässä ei pelkästään pitää olla niin, että meillä on ne välineet, jotka olisivat olemassa, jotta oikeuksista tulisi vahvemmat, vaan että kansalaisia täytyy myös informoida siitä, mitä teemme ja mitkä heidän oikeutensa ovat. Yksi kolmesta kansalaisesta, jos häntä syrjitään, niin ei tunne oikeuksia eikä tiedä niistä, ja se on huono juttu. Joten todellakin että rinnakkain sen kanssa, sen lisäksi mitä olen jo sanonut, aion painottaa sitä, että täytyy, se tarvetta, että täytyy rajat ylittävää siviilioikeutta uudistaa, jotta voisi olla keskinäinen tunnustaminen rikosoikeudessa parannettuna. Jotta esimerkiksi otetaan Kahdesta kansallista tulevien kumppanien oikeudet huomioissa halutaan matkustaa, sovitella, erota. Mutta samaan aikaan täytyy, täytyy panna suuri paino tiedotukselle, jotta voidaan kertoa kansalaisille, mitkä heidän oikeutensa ovat, mitkä ovat mahdollisuudet, jos noita oikeuksia ei oteta vakavasti, että saadaan nämä oikeudet toteutettua, koska jos ei tiedä oikeuksista, ei ole oikeuksia. Ja tässä täytyy tehdä enemmän työtä tulevaisuudessa. Finally. Ja sitten lopuksi ensimmäisen osa viimeinen puheenvuoro edustaja Crochettalle. Minuutti. Si. Tra gli obiettivi della... Kiitoksia. Komission tavoitteet tavoitteisiin viiden vuoden aikana pitäisi kuulua oikeusalan yhteistyön tiivistäminen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen. Kuinka aiotte toimia eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamiseksi Eurojustin pohjalta? Mihin aloitteisiin ryhdytte, jotta voitaisiin vahvistaa tämän elimen demokraattista valvontaa Euroopan parlamentin taholta Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Mitä sitten tulee rikollisuuden torjuntaan, mihin ehdotuksiin näitä ryhtyä, jotta voitaisiin vastavuorosta tunnustaa tuomioita ja, ja konfiskoida rikostoansioita. Mihin, mitä, millä ehdotuksilla aiotte taata yhdenmukaisen tur- suojan uhreille ja todistajille rikosoikeudessa käyneissä? You are absolutely right. Olette aivan oikeassa. Tämä käy myös selvästi ilmi uudesta sopimuksesta. Lopputavoite on, että Eurojustista tulisi eurooppalainen syyttäjän virasto. En ole nyt tätä tarkkaan ehtinyt katsomaan, mutta minulla on nyt mielessäni se, että tämä siis koskee lähinnä rahoitusaspekteja. Meidän pitää seuraavien kuukausien ja vuosien kuluessa keskustella siitä, onko tämä tarpeeksi vai pitäisikö mennä vielä askelta pidemmälle. Sopimukset antavat mahdollisuuden mennä vielä pidemmälle, mutta niin kuin kaikki muukin rikosoikeudessa tämä on sellainen asia, johon tarvitaan jäsenvaltiot mukaan ja kansalliset parlamentit myös. Olen kuitenkin itse sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää, että tämä ylensyyttäjä voisi aloittaa toimintansa kaikkea sellaista koskien, mikä liittyy rajat ylittävään vakavaan rikollisuuteen. Tässä tulee mieleen esimerkiksi pedofilia yhtenä esimerkkinä. Ja olen sitä mieltä, että tältä osin tarvitaan lisää vahvuutta yhteistyölle, jotta voidaan löytää tarpeiset ratkaisut. Rikosasioissa on aina kaksi elementtiä. On toisaalta se elementti, joka liittyy siihen henkilöön, joka on tämän rikoksen tehnyt tai oletetaan, että hän on syyllistynyt rikokseen. Hänellä on perus, omat perusoikeutensa ja demokratiassa ne on taattava kunnes hänet on tuomittu. Ja siinä vaiheessa, kun tämä henkilö joutuu vankilaan, niin siinäkin vaiheessa henkilöllä on perusoikeudet, joiden on toteuduttava, ja tämä joskus unohtuu. Ja sitten toisaalta meillä on uhrit. En haluaisi, että ainoastaan puhuisimme kauniisti uhreista, vaan kaikkien näiden järjestelmien rinnalla pitää myös olla vakavasti otettava järjestely, jolla huomioidaan ne, joilta ei ole kysytty haluavatkin uhreiksi, vaan heidät on pakotettu uhreiksi. Interruptions, excuse me, no interruptions. Oh, excuse me, distinguished member, you're, you... Hyvä jäsen, teillä ei ole puheenvuoroa. Teillä ei ole puheenvuoroa. No, no. The coordinators media. the coordinators media have arranged the turns, so please. Koordinaattorit ovat säännöstä sopineet, joten pyytäisin olkaa kohtelias ja noudattakaa sääntöjä kuten muutkin. So, we thank you so much, Mrs. Redding, and all of the members here. Kiitoksia Rova Redding ja kaikille jäsenille yhteistyöstä ja ymmärtämyksestä. Niin kiitoksia paljon. We're about to proceed to the second, the second part of the meeting, so please, please. Jatkamme toiseen osaan. Liben jäsenet täällä meillä on palaute- ja arviointikokous kello 18 ja 5.34 sitä on koordinaattorinen kokous. Kiitoksia paljon yhteistyöstä. Ja herra Leene tulee puheenjohtajaksi. Good. Good. Thank you, President. It's been a pleasure, an honor. Excellent. We'll look forward to hearing more. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että hitaasti, mutta varmasti pääsisimme kuulemistilaisuuden jatkamiseen. Meille on kerrottu, että 30 minuuttia kaikille tai siis 30 minuuttia voidaan ylittää aika kolmen valiokunnan osalta. Naisten valiokunta pystyy siis koko ajan kanssa käyttämään, eikä mitään rajoituksia tulee. Haluan kuitenkin pitää alustukseni lyhyenä. Haluan viitata siihen, että menettely oikeusvaliokunnassa menee vähän eri tavalla kysymysten osalta kuin muissa valiokunnissa. Meillä on niin, että että jokaisella kysymyksen esittelijällä on mahdollisuus minuutin kysymykseen, sitten komission jäsen vastaa kahden minuutin ajan. Sen lisäksi on mahdollisuus lisäkysymykseen, mutta samasta teemakokonaisuudesta eikä mistään aivan uudesta asiasisällöstä. Sitten komission jäsenellä on vielä kerran lisäkysymykseen minuutin ajan vastata. Oikeusvaliokuntaan sovellettava menettelytapa on tämä. Nyt sydämellisesti tervetuloa komission jäsen ehdokas Reading, joka asiasta vastaavaksi komission jäseneksi ehdolla on, niin tervetuloa keskuutemme. Haluaisin pyytää teitä alustuksenne pitämään. Teillä on puheenvuoro siitä, sitä varten. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät arvoisat jäsenet. Teidän valiokunnassanne perustavanlaatuiset oikeudelliset kysymykset unionissamme käsitellään. Ne ovat kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten yhteisölakia sovelletaan ja tulkitaan, erityisesti siviilioikeutta, kauppaoikeutta ja proseduraalista oikeutta tai lakia. Varmaankin tiedätte, että en ole lakinainen itse, mutta suuresti arvostan ja ihailen teidän oikeudellista asiantuntemustanne. Ja jos sopii, niin Käytän täysimääräisesti hyväkseni tämän asiantuntijuutenne tulevina vuosina. Mutta Euroopan politiikassa olen nyt 20 vuoden ajan ollut ja paljon olen lainsäädäntöä seurannut tämän, tänä aikana. Nyt minulla on käytännön kokemusta ja tunnen EU-lakien relevanssin. Ja minulle meidän ylikansallinen oikeusjärjestyksemme on ihan EUn ytimessä. Ja tämä unioni, sitä eivät pidä yhdessä, sitä pidetä voimalla, poliisilla tai sotilasvoimalla yhdessä, vaan se pysyy yhdessä niin, että yhdessä luodaan säännöt, joita täytyy kunnioittaa, soveltaa ja laittaa täytäntöön. Puheenjohtaja kyseessä on siis Rechtsgemeinschaft, niin kuin Walter Hallstein sanoi, oikeusyhteisö, yhteisö, joka perustuu oikeusvaltion periaatteisiin. Tässä on saatu 50 vuoden aikaan paljon historiallisia saavutuksia aikaan, tässä suhteessa nimenomaan. Miksi nämä saavutukset ovat historiallisia? Koska meillä nämä eromme ovat. Ja eurooppalaiset ovat oppineet eroista tekemään vahvuuden oikeuden alueella luomaan tätä yhtenäisyyttä erojen myötä. 27 eri oikeusjärjestystä meillä on joissa on hyvin moni eri oikeusperinteitä, mutta yksi rikas ylikansallinen laki kokonaisuus meillä on oikeuskokonaisuus, koska olemme pystyneet oppimaan toisemme, kuuntelemaan toisemme, vertailemaan järjestelmiämme ja tuomaan ne yhteen uuden la, uudeksi ja usein vahvemmaksi eurooppalaisesta järjestelmäksi. Miksi sanon näin? Sanon näin, koska uskon, että Tämä pitäisi olla aina perusta myös sille, miten meidän pitäisi edetä. Komissio lakeja ehdottaa. Tämä ja neuvosto keskustelevat ja muuttavat niitä lainsäädäntöaloitteita. Ja sitten me olemme katsomassa myös sitä, että pannaanko lait käytännössä toimeen. Ja minä aina kunnioitan erilaisia oikeusperinteitä jäsenvaltiossamme. Ja minä sanoin jo äskeisessä kuulemisessa. Tämä on erityisen tärkeä rikosoikeudessa, joissa toimivaltuudet ovat aika nuoret, jossa kansallisessa parlamentilla on omassa sanottavana, ja jossa jäsenvaltio voi tämän hätäjarrun laittaa päälle, niin sanotun. Joten tässä todellakin täytyy konsensus saada aikaan, jota tarvitaan. Kauppa- ja sivilioikeudessa. luottakaa siihen, että minä uutta lainsäädäntöä ehdotan aina kun tarpeen, ja jossa täytyy sisäismarkkinoita vahvistaa. Esimerkiksi kauppa- ja sivilioikeudessa täytyy olla hyvinkin kunnianhimoisia, koska tässä voidaan liikeyrityksiä auttaa hyvällä EU-lainsäädännöllä, jotta byrokraattisia esteitä voidaan voittaa, transaktiokustannuksia vähentää – tässä voidaan myös kansalaisia auttaa arkipäivän elämässään, erityisesti kun he liikkuvat ja ostavat tavaroita palveluksia yli rajojen. Ja tässä voidaan näyttää myös talouskriisin voittamisessa, koska kun yhteismarkkinoita vahvennetaan, niin se on paras väline nopeaan toipumiseen, elpymiseen ja yhteismarkkinoilla on se etu, tai saavat etua, jos etenemme niin, että saamme yhteisen oikeusalueen aikaan. Tiedän oma mietinnöstä parlament, parlamentissa, jossa pyritään uutta lainsäädäntöä tällä alueella. Monet näistä ajatuksista voidaan ja otetaankin esille minun toivostani uuden oikeusasioista vastaavan komission toimesta, koska niissä on järkeä. Eksekvaattori pitää poistaa, sillä on suuret kustannukset. Se ei ole ollenkaan tarpeen, mutta tietysti samaan aikaan täytyy tiettyjä suojalausukkeita ottaa mukaan. Eksekvaattorin poistaminen suojalausukkeiden myötä auttaa ratkaisemaan ongelmia. Toiseksi on ehdotus pöydällä. minuutin. Pahoittelen, mutta kuuden minuutin kohdalla ollaan, joten pyytäisin, että pääsisitte loppua kohti. No sitten pähkinänkuoressa. Sitten liikenne, liikenneonnettomuuksien vastuuasioissa yhteinen vanhentumissäännöstö. Siinä tarvitaan oikeusvarmuutta tarvitaan pankkitilien takavarikointitapa, joka on järkevä. Ja rajoituksessa tapauksessa suurin osa lainoista jää takaisin, takaisin perimättä. Tarvitaan sopimusoikeutta, kuluttajaoikeutta, siitä olen vastuussa. Ja ne kaksi täytyy saada tasapainoon, se on hyvin tärkeää. Tiedätte, että olen hyvien kuluttajaoikeuksien kova puolesta puhuja tätä vaikutusta jatkan. Mielestäni myös CFR-poliittinen CFR on tärkeä. En ole tätä nyt lukenut, mutta olen käynyt sitä läpi ja sanon, että tämä on todella hieno teos. Tämä varan pitää rakentaa ja tämä on alku eurooppalaiselle sivilaikaislainsäädännölle. Tämä todennäköisesti suuren tuen. Yhdysvallat aloitti yhteisellä kauppalainsäädännöllä, miksi lopussa ei voisi olla siviilikoodia kohdistua meidän yhteismarkkinoillemme siviililainsäädäntöä. Ymmärrätte varmaan, että nämä sanat hyvin mielelläni kuulen. Sitäkin ikävämpi on, että täytyy keskeyttää. Nyt aloitetaan kysymykset ja seuraavana kollega Tadeusz Zwiefka EPPstä. Kysymys. Kiitoksia paljon komission jäsen. Ennen kaikkea haluaisin kiittää tästä julistuksesta, että Euroopan parlamentin jäsenten aloitteet suuressa määrin haluatte viedä ne lainsäädäntöaloitteeksi. Se olisi hyvin hyödyksi työssämme. Ja parlamentti vetosi siihen viime vuoden lopulla, että asetuksesta näitä avioliittoasiassa ja eroasioissa. Jos tarvitaan niin vahvennettu yhteistyö, tietysti täytyy ottaa huomioon lapsen etu tässä parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjallisessa vastauksessa, jonka esititte meille, kirjoitatte, jos ei ole muuta ratkaisua, niin olen valmis ehdottamaan eh, esityksen vahvennetusta yhteistyöstä Rooma kolmosessa – ensimmäisen kuukausina mandaatissa, niin Tämä on tärkeä julistus, mutta onko joitakin muita ratkaisuja ja minkälaisia muita ratkaisuja voisi olla mielessänne ottaen huomioon tämän umpikujan, joka neuvostossa on, ja mitä täytyy tapahtua, jotta tekisitte ehdotuksen tästä vahvennetusta yhteistyöstä? I do not like when Europe advances. Minä en pidä siitä, että Eurooppa etenee tässä vaistussa yhteistyössä. Ainoastaan jotkut maat siis, mutta eivät kaikki ole siinä mukana. Aina kun mahdollista, pyrin siihen, että kaikki 27 valtiota toimivat yhdessä, mutta silloin kun voidaan havaita, että tärkeässä asiassa, kuten Rooma kolmosen yhteydessä, ei ole mahdollista saada aikaiseksi yksimielisyyttä, no tässä tapauksessa ei ehkä ole muita mahdollisuuksia. Minä olen kertonut jo näistä luvuista. Meillä on vuosittain noin 350 000 uutta avioliittoa sekä avioliittoa ja 170 000 avioeroa vuosittain. 19 prosenttia kaikista avioeroista ovat sekä avioliitoista ja tämä johtaa moniin ongelmiin. Erityisesti heikompi osapuoli avioerossa ja lapset joutuvat kärsimään ja niin poispäin. Eli meidän on nyt sitten vaistettaa yhteistyötä. Kymmenen jäsenvaltiota on tätä pyytänyt. Ne ovat oikeassa ja näin aion tehdä. Toivon kuitenkin, että tällä välillä, kun jäsenvaltiot havaitsevat, että me olemme tosissamme, niin muutkin tulevat mukaan. Ja pyrin tekemään kaikkeni saadakseni muutkin mukaan. Että ei ainoastaan 10, vaan myös 20, 25 ja loppujen lopuksi 27 olisi tässä mukana. Tämä on tavoitteena. Nyt pitää kuitenkin päästä eteenpäin eikä jäädä odottamaan. Herzlichen Dank, Herr Kollege Zwiefka. Kiitoksia, kollega Zwiefka. Lisäkysymys. Ihan lyhyesti. Komissio jäsen jo kymmenen valtiota on vahvennettua yhteistyötä pyytänyt, sanoo, että haluatte, että näitä valtioita olisi moni paljon kuin mahdollista. No suunnitteletteko jotain modifikaatioita tähän alkuperäiseen ehdotukseen? This is one of the, uh, work... Tämä on yksi niistä töistä, jonka teen sen jälkeen, kun päätätte, että tuleeko minusta komissiosi vai ei. Nyt olen katsonut vain yleisiä linjoja, mutta en ole käsitellyt ollenkaan näitä yksityiskohtia. Tämän teen hyvin pian. Valmistelutyö on tehty, joten ei ole kyseessä mikään uusi asia. Ja päätän valmistelutyön perusteella. Pyydän kaikkia parlamentin jäseniä, joilla kokemusta tässä on, välittämään minulle mielipiteensä tästä myöskin epävirallisesti. Siitä on suurta apua, koska tämä niin tärkeä päätös, joka eurooppalaisten kannalta on, niin haluan, että se tehdään niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä shoppailu, sen kustannuksella, joka on heikompi osapuoli avioliitossa, se on suuri ongelma ja sitä ei tarvita siinä visiossa, joka minulla EUsta on. Danke, Herr Kollege Rapka. Kiitoksia SD-ryhmästä, kollega Rapka. Tages. Rob Varedin. Die teitä kuvattiin eilen tällaisena joka hyvin, hyvissä suhteissa on yrityksiin, koska Teillä on paljon tekemistä talousasioiden kanssa. Emme odota paljon syrjinnän osalta sellaista, joka liikeyrityksiä haittaisi. Tietysti nämä asiat ovat muissa valiokunnissa katettuna, mutta on myös kuluttajan suojaa, oikeuksia, työntekijän ja työnantajan väliset suhteet, yhteispäätösmenettely, eri standardeja on eri jäsenvaltiossa tässä. Mikä vastaus on tähän, mitä juuri luin? Uh, as a former journalist, I never, uh, uh, No, entisenä lehtinaisena en missään mielessä lähtisi toisen toimittajan työtä arvostelemaan, mutta jos toimittaja olisi kysynyt asiaa Telekom-taholta, niin vastaus olisi ollut erilainen. He eivät olleet kovinkaan tyytyväisiä minun verkkovierailuasetuksen jälkeen. <laughs> Tämän voin kyllä taata. Minä uskon, että ei ole tarpeen olla yhden asian puolesta ja toista vastaan, vaan pitää etsiä tasapainoa. Meillä on sisämarkkinat, joilla on mahdollista liikkua vapaasti ja meillä on myös perusoikeudet ja syrjimättömyys oikeus kansalaisille. Kaikki tämä voidaan saattaa tasapainoon. Ja sitten saksalaisesta lehdestä näin jotain muutakin. Se pitäisi jostain tuolta etsiä, se on jossain mukana. Siellä on tieteellinen analyysi, joka on oikein mielenkiintoinen saksalaista yliopistosta. Siellä on analysoitu niitä yrityksiä, joissa on aika korkea tason naisten mukaan otto ja vammaisten työhön ja myös syrjittyjen eh, väestönosien otto, niin näissä yrityksissä tulokset ovat parempia. Eli minä uskoisin, että tämä tasapaino pitää pitää yllä yhteiskunnassa. Joskus on mentävä lähemmäksi tätä bisnesaspektia, joskus on mietittävä asiaa kuluttajan kannalta. Voitte olla vakuuttuneita, että kuluttajan oikeuksien direktiivin yhteydessä otan huomioon aivan täysin kuluttajien oikeudet. Tiedän, että arvosteluakin on ollut. Olen tästä asiasta keskustellut ja näistä kritiikeistä ja voin sanoa, että jos me otamme esille kuluttajadirektiivin, jossa kuluttaja on sitä mieltä, että heitä on huijattu, niin sitten voidaan kyllä unohtaa koko kuluttajadirektiivi. Aina pitää siis huomioida molemmat edut, ja tämä on minun aikomukseni. Also gut, das mit dem Charme und dem Biss und dem Standfestigkeit, das stimmt schon mal. fest... Tämä päättäväisyys se tietysti pitää paikkansa. Sanoitte tämä avainsana kuluttajan suoja. Sitten on tietysti se kysymys myöskin, että haluamme minimo- minimaalisesti vai maksimaalisesti harminisoida kuluttajan suoja. Täällä talossakin on eri näkemyksiä ja haluaisin teidän näkemystänne tästä kysyä. Well, I have seen as uh, a... Telekom-komission jäsenenä olen viimeisen viiden vuoden aikana havainnut ja olen myös ollut siis vastuussa rajat ylittävistä internetkaupoista. Esimerkiksi olen nähnyt, että minimiharmonisoinnilla ei saada aikaiseksi sisämarkkinoita, eli tämä ei ole mitenkään näiden yritysten intressin mukaista, että tehtäisiin ainoastaan minimiharmonisointia, sillä näin kansalaiset eivät luota siihen, että heidän oikeutensa toteutuisivat. Tämä on havaittu online-kaupankäynnin osalta. Se ei toimi rajat ylittävästi siksi, että luottamusta ei ole. Ja siksi olen sitä mieltä, että tarvitaan täyttä harmonisointia, täydellistä yhdenmukaistamista ja sitten meidän pitää myös katsoa tarkkaan laatukysymyksiä ja suojan tasoa keskustelin tästä muiden lainsäätäjien kanssa ja yhdessä teidän kanssanne ja neuvoston kanssa pyrin löytämään käytännön ratkaisuja. Danke, Herr Kollege Baldassare. Kiitoksia sitten kollega Baldassare. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Rova Reding. Alustuksessa ne totesitte, että yksi ne on kansalaisten Euroopan luominen. Eli pyritte siihen, että ryhdytään konkreettisiin toimiin, joilla suojellaan ja edistetään kansalaisten oikeuksia jokapäiväisessä elämässä Euroopan unionin sisällä, liikkumisessa, kaupassa ja niin edelleen. Kysymykseni kuuluu tähän alueeseen. Jotta voidaan varmistaa eri oikeuskulttuureiden kunnioittaminen ja eri oikeusjärjestelmien kunnioittaminen Euroopan unionissa kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten pitäisi hyötyä vastavuoroisesta tunnustamisesta oikeuden tuomioiden suhteen. Tässä valossa ja siinä tapauksessa ottaen huomioon virallisten asiakirjojen tilanne, mihin toimiin te aiotte ryhtyä, jotta virallisten asiakirjojen kirjojen tunnustamista ei rajoitettaisi vain notaareiden asiakirjoihin, vaan kaikkiin, vai se laajennettaisiin kaikkiin kansallisella tasolla annettuihin virallisiin asiakirjoihin. Kiitoksia. One of these very practical problem. Tästä tullaan käytännöllisiin ongelmiin, joita meissä eu on ja miksi kansalaiset eivät oikeuksiaan tunnista. Jos lamansuurimietinnön lukee, niin näkee monia konkreettisia esimerkkejä siitä, miksi se ei toimi. Ja uskon, että jos haluamme kansalaisten Euroopan, niin tämä hyvin käytännöllinen ongelma täytyy ratkaista. 2008. Euroopan parlamentti on pyytänyt horisontaalisempaa keskinäisen tunnustamisen käsittelyä. Nyt meillä on osittainen tunnustaminen ja kollegani, joka nyt komission jäsen on, on alkanut eurooppalaisen perintötodistuksen mukaan. Tämä on hyvin hyvä tapa alkaa. Haluaisin jatkaa, mutta ei ylhäältä alaspäin, vaan niin, että ensin olisi julkinen kuuleminen kaikista näistä asioista jotta voitaisiin saada mukaan politiikan tekijöiltä, mutta myöskin toimialoilta, kansalaisilta se, mitä tarvitaan, ja tietysti ammattilaisilta, jotka parhaiten tietävät asiat. Ja sitten että tästä tämän seuran, se oli konkreettista toimintaa. Kollega Baldas, Saaren jatkokysymys. La soluzione potrebbe essere... Ratkaisu voisi olla se, että perustettaisiin eurooppalainen viranomainen, joka takaisi näiden asiakirjojen oikeutuksen. Olisi tällainen yhteinen nimittäjä kaikille asiakirjoja ja näin. Niillä olisi yleinen oikeutus Euroopassa. Oletteko sitä mieltä, että tämä olisi mahdollista? It is one among many possible. Tämä on yksi monesta vaihtoehdosta kyseessä ei olisi ehkä uusi instituutio. Minä en välttämättä pidä siitä, että luodaan uusia hallintotahoja, sillä tämä tekee kaikestaan vaikeampaa eikä helpompaa. Mutta voin tietysti asiaa tarkastella ja miettiä, voisiko tämän hoitaa joku olemassa oleva laitos ja hyvin käytännönläheisellä tavalla ja ongelma saataisiin ratkaistua Eli juuri tästä syystä tarvitsemme julkista kuulemista, jotta nämä ajatukset tulevat meille perille ja voimme analysoida eri ideoita, ideoita katsoa, kuinka mahdollista on panna ne käytännössä täytäntöön. Kiitoksia, Rava Keringer de Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin liittyä niihin, jotka kovasti arvostavat työtänne komission jäsenenä, joka vastasi erityisesti telekompaketista, joka oli suuri menestys mielestäni kysymys. Tekijänoikeudet vuodelta 2009 lokakuun seuraava komissio esittelee kunnianhimoisen ja laajan strategian intellektuaalisen omaisuuden suojassa. Miten näette oman roolinne komission jäsenä, joka oikeastaan vastaa niin tekijänoikeuskeskustelussa erityisesti, miten aiotte varmistaa asianmukaisen tasapainon EU-tasolla tekijänoikeuksien suojan ja ilmaisuvapauden välillä? Ranskan perustuslaki sitä piti perusoikeutena äskettäin. Pääsi käyttämään internettiä, joka on yhteismarkkinaosa jossa on viihdettä ja tietoa. Siihen tarvitaan uusia tekijänoikeuksia. Nähdään, että niitä ei asianmukaisella tavalla toteuteta tällä alueella. Miltä näyttää teidän strategianne, jos puhutaan tekijänoikeuksista internetissä ja niiden kunnioittamisesta? Miten aikataulun mielessä realisoitte tätä asiaa? the whole debate on internet access. Koko keskustelu pääsistä käyttämään internettiä ja tekijänoikeuskeskustelu oli hyvinkin kuuma keskustelu tässä talossa. Ja tiedätte, että tuin parlamenttia artiklassa 38 keskustelussa uusista internetvapauksista. Se oli kova, kova kamppailu, mutta saimme tämän hyväksytyksi neuvostossa sovittelumenettelyssä. Se tarkoittaa, että tämä uusi internet vapaussäännös edustaa suurta oikeutta Euroopan unionin kansalaisten oikeuksien osalta. Tämä on yksi osa juttua. Toinen osa on se, että miten voimme taata, että sisällön tuottajat saavat palkkion siitä, mitä tekevät. Ja tässä koko keskustelu on osoittanut, että tätä ei voi tehdä vanhoilla välineillä, kuten vanhassa maailmassa tehtiin, vaan että pitää olla uusi, moderni ja tehokkaampi tapa suojella tekijänoikeuksia ja taideluomia. Olen aina vedonnut sen puolesta, että olisi oikeusvälineitä, myöskin rajat ylittävät, mieluummin tarjontapuolella kuin, kuin repressiossa se ei ole mukana Eurooppa, Euroopan laissa, koska yhteispäätösmettelyssä telekompaketissa tehtiin hyvin selväksi, että kolme iskoja ulos, niin kuin Ranskassa ehdotettiin, ei ikinä tulisi osaksi Euroopan, eurooppalaista lakia. Eine Nachfrage, Frau Kollegin. Rouva kollega, vielä lisäkysymys. Kiitoksia. Täydentävä kysymys liittymys tähän asiaan. EU tällä hetkellä keskustelee kansainvälisestä kauppasopimuksesta väärennösten estämiseksi, jolla voi olla vakava vaikutus perusoikeuksiin kansalaisten keskuudessa. Mikä on teidän mielipiteenne tästä sopimuksesta? Oletteko sitä mieltä, että tämän so- sopimuksen pitäisi sisältää säännöksiä, jotka sanktionoivat eh, näiden tiedostojen jaon, joilla ei ole kaupallista eh, luonnetta? Ja kiitoksia sitä, että muistutitte siitä, että Ranskan tie ei ole tie EUlle ja kaikkien meidän pitäisi tätä kovasti tukea mielestäni. As I have already explained uh, in the, this... Kuten jo kerroin keskustelussa, se, että Euroopan unionilla on perustamissopimuksessaan perusoikeudet ja perusoikeuskirja – tarkoittaa sitä, että kaikki päätökset, joita komissio ehdottaa, on asetettava vaikutusarviointiin perusoikeuksien osalta. Tämä on horisontaalinen vastuu, jonka puheenjohtaja on minulle antanut sen varmistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kansainvälisissä sopimuksissa, eli uusissa kansainvälisissä sopimuksissa, jotka tulevat tämänkin parlamentin käsittelyyn, tämä asia tulee olemaan hyvin tärkeällä sijalla. Mitä tulee sitten rikosoikeudellisiin välineisiin, kun pyritään torjumaan väärännöksiä, minä aion tehdä yhteistyötä kollegani Cecilian kanssa, jotta saataisiin aikaiseksi ehdotus joka liittyy rikosoikeudellisiin sanktioihin väärännystapauksissa, mutta tämä ei nyt kuitenkaan tarkoita internetistä lataamista. Tämä on ihan eri asia. Pitää tarkastella asioita erikseen. Meillä on toisaalta väärännykset, toisaalta internetin käyttö ja tiedoston lataaminen. Tämä on eri asia. Meidän on monen otteeseen saatava aikaiseksi tärkeä tasapaino kahden oikeuden välillä, toisaalta oikeus yksityisyyteen ja toisaalta oikeus omaisuuteen on tasapainotettava. Ja voidaan havaita, että monessa laissa, jonka haluamme saada aikaiseksi, on tämä tasapaino saavutettava ja tehtävä hyvinkin vaikeita päätöksiä. Näin vaikeuksiin kysymyksiin varmasti näin lyhyessä ajassa melkein mahdotonta vastata, mutta mutta täytyy olla tiukka aikataulu, jotta saadaan kaikki kysymykset käytyä läpi. Diana Wallis, olkaa hyvä. Chairman, thank you very much, Commissioner Designate. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari ehdokas vastauksistanne tänään ja kirjasta vastauksista. Te olette antaneet meille todella vaikuttavan tilkkutäkin, ja sanon tämän ihan myönteisesti, tilkkutäkki, jos ajatellaan koko eurooppalaista oikeusjärjestelmää, mutta sitten on toinen kysymys, joka liittyy siitä, miten asiasta tiedotetaan. Ja minä olen nyt huolestunut siitä, pystymmekö me antamaan tietoa ymmärrettävästä siviilioikeusjärjestelmästä. Meillä on 27 eri kansallista oikeusjärjestelmää ja sitten niihin liittyviä lakeja. Meissä on, meillä on myös paljon eri sopimuslainsäädäntö kokonaisuuksia. että aloitte edistyä avioliitossa ja perintöasioissa, mutta mehän tiedämme, että komolojärjestelmä on jäämässä syrjään tässä. Se ei jää yksinään syrjään, vaan myös kaikki ne Euroopan kansalaiset jäävät syrjään, jotka asuvat sellaisella alueella, jossa komolla on voimassa. Eli miten aiomme nyt tämän toteuttaa? Tuleeko tämä todellakin olemaan siviilioikeusjärjestelmä, jota pystytään hyvin käyttämään? Well, the vice president has put her... Varaa puheenjohtaja tässä osoitti hyvin tärkeää elementtiä. Ja äsken sanoin tähän liittyen, että oikeutta saa, tai sitä on ainoastaan, jos tietää, että oikeus on olemassa. Yksi kolmesta kansalaisesta ei omaa minkäänlaista tietoa siitä, minkälaisia oikeuksia hänellä on, jos ongelma tulee esille. Ja tämä on todellinen puute. Tähän liittyen on ryhdyttävä toimiin. Ja tiedän, kuinka vaikeaa täytäntöönpano on. Minä olen hyvin tarkkaan tarkastellut julkaisu viraston kanssa yliopistotoimiston kanssa, joka toimii Luxemburgissa, sitä mahdollisuutta, että me olisi yksi ainoa portaali, jonka kautta saataisiin pääsy kaikkiin ennakkotapauksiin, kaikkien lainsäädäntöön, kaikkien kansalliseen lainsäädäntöön, niin että löytyisi myös kansallisille tehdyt yhteenvedot, jotta kaikki olisi ymmärrettävää. Tämä on siis yksi asia, kaikki tämä on työn alla. Se tulee yhtenä ainoana portailla 2011 kansalaisten ulottuville. Ja sitten tiedätte, että me työskentelemme myös e-justice-portaalin parissa. Työ alkoi 2006-2007, en muista ihan tarkkaan minä vuonna, 2007 ehkä. Ensimmäinen konkreettinen elementti tästä tulee 2011 ja 2014 vuoteen mennessä pitäisi saada käsiksi sellainen sivusto, jonka kautta voi myös saada palautetta, voidaan saada papereita, voidaan saada eh, käyttöön vahvistetut allekirjoitukset. Mm, me haluamme edetä kaikessa tässä. Nämä ovat näitä internetportaaleja, mutta tarkka tulos, eli miten voidaan saada asiakirjoja konkreettisella tasolla. Tämä on toinen asia. Ja sitten toisaalta kansalaisilla pitäisi olla myös tietoa omista oikeuksistaan. Tämä liittyy tähän kansalaisuuselementtiin. Se on osa minun salkkuani ja haluaisin todellakin käyttää tiedotusmahdollisuuksia tähän salkkuun liittyen välineenä. Haluan antaa kansalaisille tietoa heidän oikeuksistaan. Ja tähän liittyen tarvitsen Euroopan parlamentin yhteistyötä, sillä teidän on annettava tietoa kansalaisillenne siitä, mitä oikeuksia heillä on. On paljon brittikansalaisia, jotka asuvat ulkomailla ja matkustavat ulkomaille. Siellä tulee eteen ongelmia ja heitäkin on autettava. I have really no problem with regard... Ei ole ongelmaa siinä kanssa, mitä sanoit viestinnästä ja sitä voin pitää hyvänä, mutta sinä ei vastata tähän toiseen osaan kysymystäni, että eri lähestymistapojen vuoksi ja se, että potentiaalisesti käytetään vahvennettua yhteistyötä, niin sen vuoksi tulee olemaan suuri osa Euroopan kansalaisia, jotka jäävät ulkopuolelle siviilioikeusjärjestelmästä ja koko oikeus common law perinne jäisi ulkopuolelle. Nämä signaalit ovat vaarallisemmat kuin milloinkaan 10-11 vuoden aikana, jolloin olen ollut tässä parlamentissa. You have said it yourself. Sanoitte sen itse. Mahdollisuus luoda 28 järjestelmä, että se olisi muiden ylä, 27 yläpuolella, jossa sitten voisi valita, jos niin haluaa, soveltaa 28 järjestelmää on hyvin mielenkiintoinen tapa ratkaista asia. Mutta tämä keskustelu ei ole vielä käyty loppuun. Se on vireillä käynnissä. Ja kuten sanoin alustuksessa, en ole lakinainen. Haluaisin panoksen kaikilta lakiasiantuntijoilta tässä huoneessa ja ympärillänne, jotka voivat olla niin hyvin avuksi tässä että komissio löytäisi hyvän ratkaisun. Voin kertoa teille, että pääosastolla, jossa toivottavasti teen työtä, jos te, jos te niin päätätte, niin on paljon hyviä lakiasiantuntijoita siellä minun omassa kabinetissani myöskin, joten varmaankin löydetään se ratkaisu, joka on positiivisin Euroopan kansalaisten kannalta mukaan lukien ne Euroopan kansalaiset, joita koskee common oikeusjärjestys, joka on hyvin kunnianarvoisa ja perinteinen oikeusjärjestys, jota ei pitäisi jättää ulkopuolelle. Herr Kollege Bodu, bitte. Kollega Bodu, olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> thank you. Uh, I want to thank you first of all for your... Haluan kiittää teitä tuestanne eurooppalaisen kauppaoikeuden puolesta, mutta haluan kysyä kysymyksen samalta alueelta mutta varkaisemmalta kannalta. Mitkä ovat suunnitelmanne jatkotyölle, yhteiselle referenssikehykselle? Erityisesti voitteko valaista aikomuksianne koskien mahdollista 28. kauppa-aikaisjärjestelmää? Voitteko indikoida suunnitelmanne aikataulusta, konkreettiset toimet ja välineet miten siinä suhteessa, miten haluatte saavuttaa tavoitteen Euroopallisessa? Anteeksi, taisi olla kyseessä sopimusoikeus ja kauppa-oikeus. Niin tästä minulla on monta osaa. CFR on tämän kirjan nimi. Uudet parlamenttiriikon jäsenet ovat tämän kanssa tehneet paljon työtä. Minä tämän työn kanssa haluaisin jotain tehdä koska olisi kovin harmi, jos tämä työ jäisi pelkästään yliopistoihin. Se täytyy tuoda käytäntöön. Sen vuoksi perustan asiantuntijaryhmän, joka tekee työtä 2010 vuoden ajan tästä sisällöstä tämän työn osalta. Ja kesällä 2010 tästä asiantuntijaryhmästä sitten tulee tiedonanto, jonka pitäisi 2011 johtaa hyvin julkaistuun oikeusvälineeseen. Sillä välin tiedän, että yliopistoihmiset tekevät työtä käännöksen kanssa, kun tämä nyt on vasta tähän mennessä englannin kielellä. Ja tiedän, että he tekevät ranskan ja saksan käännöksen kanssa alkuperäisestä englannista. Haluan tämän työn jatkuvan ja komissio auttaa tässä heitä, joten tätä voidaan jatkaa, joten näitä tehdään rinnakkain. Also follow-up question. By the way, you were talking... Jatko kysymys. Puhutte tästä akateemisesta työstä. Miten parlamentti haluatte ottaa mukaan siinä, kun yhteisiä puitekehyksiä järjestetään? 2010 tiedonanto on mahdollisuus parlamentille ottaa asia käsiinsä ja sanoa meille, että mihin pitäisi mennä. Ja se on juuri se, minkä vuoksi haluan alulla aloittaa, eikä päätösehdotuksella heti, koska aina uskon niin, että ennen kuin päätyy konkreettisempaan ehdotukseen, täytyy kaikki viisaus, ei pelkästään asiantuntijoilta, yliopistoihmisiltä, vaan myös niiltä, jotka konkreettisessa mielessä tekevät työtä kaikki tuomarit, lakimiehet, ulkopuolella poliitikot, kaikki ottaa mukaan. Ja sitten tästä yhteisestä viisaudesta, kokonaisviisaudesta, toteutettavissa olevammat osat ottaa mukaan ja sitten tehdä tämä oikeusväline. Tiedän, että ei tämä ollut aiemmin esitylistalla, mutta ajattelin, että oli harmi, että sitä ei laitettaisi esitylistalle. Kuten sanoin, en ole todellakaan asiantuntija näissä asioissa, joten tarvitsen apuanne, mutta haluan todellakin saada tästä hyvän tuloksen, koska tämä on se alku Euroopan sivilikoodistolle. Ja tähän pitäisi joku päivä päästä. Danke, Frau Kollege Lichtenberger. Sitten Kiitoksia sitten kollega Lichtenberger. Möchte eine Frage an... Sydämelliset kiitokset. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy liittyy Euroopan unionin uskottavuuteen. Haluaisin puhua Euroopan lainsäädännön toimeenpanosta kansallisella tasolla. Olemme saaneet paljon valituksia kansalaisiltamme ja meillä on yhä vähemmän rikkomismenettelyä kuitenkin. Erityisesti kun toimitaan ympäristöoikeuden alalla asiat hoituvat yhä huonommin. Tämä koskee myös muita aloja. Kuinka aiotte toimia, jotta tästä tulisi prioriteetti, jotta oikeutta todella toteutettaisiin ja sitä valvottaisiin, se olisi prioriteetti. Nyt meillä tulee uusi toimielintävälinen sopimus. Eikö olisi syytä ottaa käyttöön konkreettisia yhteistyövälineitä komission ja parlamentin välillä tällä alalla? niin, että valiokunta tulisi tähän työhön mukaan. Se on erittäin tärkeä menettelyjen kannalta. Kuinka voidaan ikään kuin taata, että direktiivit toteutetaan oikealla tavalla ja ajoissa? The honorable parliamentarian is absolutely... Arvoisa parlamentaarikko on täysin oikeassa. Ei riitä, että on eurooppalainen laki, jos sitä vain osittain tai ei ollenkaan toimeenpanna. Siirrytään osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos siitä ei tule todellista oikeutta. Tämä on muuten yksi syistä, miksi ominaisuudessani telekom-asioista vastaavana komission jäsenenä olen käyttänyt asetusta eikä direktiiviä, koska se on paljon nopeampi ja on yhtenäinen soveltaminen de jure tässä. Okei, mutta tiedän, että olen nyt vastaamassa eri alasta, joka on paljon arkaluontoisempi, jossa ikinä voisi rikosoikeudessa mennä asetukseen. Katsotaan, mitä voidaan tehdä siviililaissa. Olen pyytänyt, jos haluatte, että niin teen, mutta olisi tärkeää, että kerran vuodessa esitettäisiin kertomus perusoikeusasioiden toimeenpanosta, tietysti Euroopan laiksi, mutta myös kun eurooppalaista lakia sovelletaan kansallisella tasolla ja tuodaan sitä osaksi kansallisella lainsäädäntöä. Ja sitten olisi kokoelma kaikista valituksista, joita saadaan, joita vetomusvaliokunta saa, joita te henkilökohtaisesti kaikki saatte, jota komissio saa ja oikeusasiamies. Ja analysoidaan sitten ne, jotta voidaan nähdä, että millä tavalla täytyy edetä. Ja voin sanoa teille yhden asian. Minä en epäröi aloittaa rikkomusmenettelyjä. Katsokaapa vain, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana olen tehnyt. Ja ymmärrätte, että en ole ollenkaan pelokas sanomaan edes isolle jäsenvaltiolle tai jopa niille, ei. Ja, das ist eine äh, sehr ähm, befriedigende Antwort auf den er- Vastaus oli varsin tyydyttävä ensinäkemältä, mutta pitäisikö me nyt ymmärtää, että tulevaisuudessa, kun ajatellaan niiden kysymysten seurantaa, jotka koskevat yhteisön oikeuden täytäntöönpanoa jäsenten kysymyksiä, niin voimme odottaa konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin. Aikaisempina vuosina näin ei ole ollut. Tämä on taattava, koska meillä on parlamentaarinen mandaatti ja komissiollakin on oma tehtävänsä sopimusten valvojana. During the last weeks, um... Viime viikkojen aikana puheenjohtaja Barroso on pyytänyt nimitettyjä ehdokkaitaan siis istumaan yhteen ja keskustelemaan juuri tällaisista asioista. Ja hän on tehnyt hyvin selväksi, että vieläkin tärkeämpi rooli, joka parlamentilla on nyt sitten uuden sopimuksen perusteella verrattuna aikaisempaan, niin se vaatii sitä, että vastataan suoraan komission jäsentä täältä parlamentille. Nyt voin vain luvata sen puolesta, miten itse näen asiat viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja kysykää valiokunnilta, jotka minun kanssa ovat tehneet yhteistyötä. Olen aina ollut paikalla, kun parlamentti on halunnut keskustella kanssani. Olen aina pyytänyt parlamenttia keskustelemaan minun kanssani, kun minulla oli sellainen tunne, että tarvitsin parlamentin panosta. Ja parlamentaariset kysymykset ovat ihan maasta, että niihin Vastataan nopeasti, koska olette suora yhteys Euroopan politiikan ja kansalaisten välillä. Kollega Kaari. Seuraavaksi kollega Karimme. You... Hyvä komission sen ehdokas. Toisaalta toteatte, että ette pidä, kun Eurooppa ei etene yhdessä. Mutta toisaalta eh, teillä ei ole mitään tyydyttävää vastausta siihen, kun teille sanotaan, että komission asenne ja tapa, jolla se toimii, joskus pakottaa ne maat, jotka common law oikeusjärjestöstä noudattavat, jäämään ulkopuolelle yhteistyöstä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Teillä on minkälaista vastausta tähän? Lissabonin sopimuksesta, jos puhutaan, niin siellä puhutaan oikeuden, turvallisuuden alueesta, vapauden alueesta, niin että huomataan eri jäsenvaltioiden oikeusjärjestykset ja oikeusperinteet kirjallisessa vastauksessanne kysymyksiin ja tämän päivän alustuksessanne totesitte pyrkimyksenne siitä, että eurooppalaisesta sopimusoikeudesta päästään kohti eurooppalaista siviililakia. Onko tämä eurooppalainen siviililaki, joka ei ottaisi common law eh, perinnettä, ottaisi huomioon, joka on voimassa monissa esivaltiossamme On tärkeää, että sitä suojellaan ja tuetaan. Erityinen huolenaihe minulla on esimerkiksi koskien nykyistä ehdotutta koskien testamentteja. Missä mandaatti tällaisille toimille tulee? I think I can only answer uh, what I have already answered. Uh, to... Voin vain vastata sen, mitä jo varapuhemies Ulisille vastasin. Samasta kysymyksestä täytyy ottaa huomioon kaikki kansalliset tilanteet. Ja saada sellainen ratkaisu, joka on tasapainossa 27 valtion kannalta. Ja se on juuri se syy, mikä vuoksi CFRssä olen tiedonannon antanut sen jälkeen, kun kuulin asiantuntijaryhmiä, jossa on asiantuntija myös common law-osasta Eurooppaa. Että lopuksi täytyy päästä yhteiseen päätökseen tai ehdotukseen. Siis ei päätös, vaan ehdotan teille ehdotuksen siitä, miten pitäisi edetä niin, että kansalaisten oikeudet, jos he menevät muihin jäsenvaltioihin, että ne otetaan huomioon. No sitten testamenttiasiat, tämä erityinen asia. Tiedän, että on erityinen elementti UK-lainsäädännössä, ja tämä nimenomainen asia on otettu huomioon tässä työssä, jota tähän mennessä on tehty komission ehdotuksen suhteen, Ja tota, tämä nimenomainen tilanne brittikansalaisten osalta, jotka asuvat ulkomailla, että se otetaan huomioon. Jos, on oikein, jos hyvin muistan, nyt en ole 100 prosenttia varma tästä, vain 95 prosenttia varma, he voivat valita, haluatteko, että brittijärjestelmää sovelletaan vai että halutaanko sen jäsenvaltion järjestelmää soveltaa, jos he asuvat sillä hetkellä, joten työ on käynnissä. The issue that There is, uh, Tämä, mihin viittasitte, oli esimerkiksi, että ei ole olemassa määritelmää pysyvälle asuinpaikalle, mutta tämä on siis eri asia. Jos ajatellaan siis tulevia lainsäädäntöehdotuksia, niin te annatte tukeni sille, että tehdään hyvin tarkat vaikutusarvioinnit jäsenvaltioissa. I do not know. En tiedä, mitä tarkoitatte näillä tarkoilla jäsenvaltioita koskevilla vaikutusarvioilla. Meillä on aina kaksi vaikutusarviointia. Yksi huomioiden kunkin 27 jäsenvaltion järjestelmä, jos tätä siis tarkoititte, niin tässä tapauksessa vastaan kyllä. Ja sitten meillä on lisävaikutusten arviointi, joka liittyy perusoikeuksiin. Eli tämä lisätään lisää elementtinä, jota ei tähän asti ole ollut. Mutta sitten on myös perusoikeuksia, jotka liittyvät esimerkiksi vapaaseen liikkuvuuteen. Nekin pitää huomioida. Kiitoksia sitten kollega Berlinger. Komissaria. Hyvä komission jäsen. Meillä on nyt lopultakin Lissabonin sopimus ja Tukholman ohjelma. Nämä ovat erittäin tärkeitä toimia, jotta saadaan aikaan eurooppalainen oikeudellinen järjestö. Kuten sanoitte, on keskeistä, että kansalaiset ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja, ja että että he voivat saada oikeussuojaa, mutta on myös tärkeää, kun ajatellaan oikeudellista mentaliteettia ja kulttuuria eh, kansallisissa jäsenvaltioissa, että tuomerit ja asianajajat ovat myös tietoisia ja he ovat näitä toimijoita. Mitä te aiotte tehdä, jotta voitte valmistaa eh, näitä henkilöitä, millaisiin investointeihin aiotte ryhtyä, millaisia verkostoja ja koulutusrakenteita suunnittelette? Kuinka saatte jäsenvaltiot ja kansalliset koulutuselimet mukaan tähän työhön? Kuinka saadaan mukaan myös yliopistomaailma niin, että saadaan aikaan järjestelmä, jossa oikeusalan toimijat voidaan valmistaa tähän järjestelmään, joka perustuu vastavuoroiselle tunnustamiselle ja luottamukselle. The honorable uh, parliamentarian is absolutely right. Edustaja on aivan oikeussa vastavuoroista luottamusta ei voida määrätä ylhäältä alas, vaan sitä on siksi, että lain sovitaan yhdessä maassa tuntee toisen maan lain ja tietää, että siellä myös toimitaan vakavasti ja järkevästi. Tämä on koko sen asian pohja, että voimme tehdä yhteistyötä ja asua yhteisellä alueella. Ja silloin, kun minä olin vastuussa koulutusasioista komissiossa, korostin sitä, että pitää vahvistaa Erasmusta sillä tavoin, että yliopistoilla olisi tarjolla nyt yhteinen master, maisterin tutkinto ottaen huomioon, että nuoret ovat nyt päässeet eri yliopistoihin ja eri professorien kanssa työtä tekemään. Ja kun he palaavat sitten kotiin, niin he voivat vielä olla yhteydessä toisiinsa ja tästä voi sitten aiheutua suuria muutoksia tästä syystä. Ja sitten toinen asia, joka on mielessä, pitää vielä katsoa, miten tämä toteutuu, mutta toinen ajatukseni on, että luotaisiin tuomareiden Erasmus, jotta he tutustuisivat toisiin tuomareihin parempiin, tutustuisivat toisen osapuolen oikeusjärjestelmään. Ainoastaan tällä tavoin voimme rakentaa todellista vastavuoroista tunnustamista, eli sitä, että lain käyttäjät tunnustaisivat toistensa työt. Tässä siis lähdetään vahvistamaan olemassa olevia verkostoja. Meillä on oikeus, oikeudellinen verkosto, meillä on Justice Forum, meillä on tarpeen se, että toimitetaan käännöksiä, yhteenvetoja, tietoa ja sitten on edistettävä myös koulutusta. Ja tässä lähden liikkeelle oikein hyvistä tutkimuslaitoksista ja yliopistoista, joita on kaikkialla Euroopassa. Niiden pitää toimia yhteen ja suorittaa vaihtoa. Tästä tulee sitten hyvää jälkeä. Ja ehkä loppujen lopuksi voitaisiin jopa harkita sitä, että saataisiin eurooppalainen laki akatemia luotua, mutta ehkä tässä pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että muut tutkimuslaitokset olisivat verkostossa keskenään. Kiitoksia komission jäsen. Erasmus-tuomareille on jo oikeastaan olemassa, mutta vain yksi tuhannesta voi siihen osallistua. Se on valtavan vähäinen määrä. Kaikki kaikki koulutustoiminta jäsenvaltioissa ja Euroopassa verkostoissa perustuu kursseille, luen, lähes luennoille. Ikään kuin meidän pitäisi opettaa jonkun, jonkun tuomioistuimen presidenttiä ikään kuin hän olisi opiskelija. Ettekö ole sitä mieltä, että olisi vähän tarkistettava uudelleen tätä korkeiden ammattihenkilöiden ammattikoulutusta niin, että lähettä, lähdettäisiin heidän kokemuksestaan niin heidän työpaikoistaan. Ehkä meidän olisi uudelleen kokonaan ajateltava korkea-arvoisten aikuisten ammattikoulutusta. That would be exactly... Niin, tämä olisi juuri tällaisen lakiakatemian tehtävä, mutta olette aivan oikeassa. Teimmepä mitä hyvänsä. Näin myös Erasmuksen osalta, vaikka meillä olisi yli miljoona Erasmus-opiskelijaa, niin se on ainoastaan pieni pisara valtameressä, jos katsomme koko opiskelijamäärää. Eli vahvistusta tarvitaan, mutta jos me vahvistamme tätä käytännön koulutuspuolta, niin emme saa unohtaa samalla akateemista koulutusta. Nyt kun italialainen puhuja on tässä, niin tulee mieleen esimerkiksi Firenze, ja meidän on edistettävä eurooppalaista tutkimusta, jotta voisimme vahvistaa järjestelmämme. Ja tämä myös olisi vastauksena brittiparlamentaareille, jotka ovat huolestuneita common law-asiasta. Eli tältä osin me todellakin tarvitsemme akateemista tietoa ja sen lisäämistä. Eli on tehtävä sekä akateemista työtä että koulutusta. Ja, Frau Reding, wir sind uns alle, ja. <laughs> wir sind uns alle einig, dass es einer besseren... Rova Reding, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on viestittävä paremmin meidän työstämme Haluaisin esittää teille kysymyksen, joka koskee sitä viestintästrategiaa, johon aiotte ryhtyä oikeuden alalla. Olen oikeusasioiden valiokunnan jäsen ja olen huomannut, että media kiinnostavat aina aivan muut asiat kuin meidän valiokuntamme käsittelemät asiat. Te haluatte käsitellä erittäin tärkeitä asioita kuten vartaloskanneria ja muita vast- kirjallisissa vastauksissa. Ne sanoitte, että perheoikeuden rajat ylittävät näkökohdat ovat teidän prioriteetti. Haluaisin konkreettisesti kysyä teiltä, voisitteko kertoa mitä konkreettisesti aiotte tehdä perheoikeuden alalla Rooma kakkosen lisäksi? Olette entinen toimittaja. Mitä te ajattelette keskustelusta, joka koskee uutta oikeusjärjestelmää ja kuinka voitaisiin paremmin viestiä kansalaisten kanssa? My experience <laughs> in that field. <laughs> Minun kokemukseni sillä alalla, niin kamala kun aina pitää puhua tästä kokemuksesta, mutta muuten en voi tehdä. Olen ihan synnynnäinen journalisti, vieläkin tunnen olevani sellainen. Ei voi hyvää juttua kirjoittaa, jos ei ole juttua. Eli ensin pitää olla tämä fakta ja sitten se voi ottaa esille. Sen vuoksi juuri sanoin, että ehkäpä yhteistä viitekehyksestä, CFRstä ei saada kovin paljon mediahuomiota. Niin pahoittelen puheenjohtaja Leine. Mutta perheasioista saamme, jos aloitamme konkreettisista esimerkkeistä henkilöistä, jotka ovat osallisina. Konkreettinen esimerkki esitetään esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu, jos on äh, avioliittoa haluava pari. Kerroin tästä dokumentista asiakirjasta, joka tarvitaan, jotta suomalainen kansalainen voi mennä naimisiin mutta sitä asiakirjaa ei ole, jos sitä isossa Britanniassa ei ole. Mitä niissä tapauksissa tehdään? Tai kun on näitä kauheita juttuja lapsikaappauksista, ja tämä heikompi osapuoli avioliitossa äh, ajetaan nurkkaan häntä tämän oikeuspaikkaa koskevan keinottelun vuoksi. Näistä asioista täytyy kommunikoida ja tiedottaa, alkaen tästä ongelmasta, jotka koskevat kansalaisia ja miten näitä, se tapa, jolla näitä ongelmia ratkaistaan. Tämä on ainoa tapa kommunikoida mielestäni. Ja mielestäni Paljon tätä täytyy tehdä. Näin, että naisten oikeuksien valiokunnan jäsenet alkavat vähitellen tulla tänne sisään. Esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta. Mihin toimiin ryhdytään? Sen perusteella mikä on ongelma. Selitetään ongelma ja sitten selvitetään, että kyllä EU huolehtii kansalaisistaan. Kyllä, parlamentti tekee jotain kansalaisten puolesta. Nämä ovat niitä tarinoita, jotka pääsevät läpi. Meidän täytyy näiden tarinoiden pohja luoda, jotta ne saadaan tiedotusvälineissä esille. Eine, eine Nachfrage hierzu. Ich hoffe also, dass die Arbeit unseres Rechtsausschusses bei Ihnen gut Sitten vielä jatkokysymys äh, koskien tätä oikeudellisten asioiden niin valiokunnan työtä. Uskon, että työmme on hyvissä käsissä, eikä varmasti jää lapsipuolen asemaan äh, Liebe komissarin jäsenen kohdalla. Barroson mukaan teidän pitää vastata tiedotuksesta. Kuinka voidaan taata neutraalius, koska edustatte koko kollegiota? Kuinka aiotte suunnitella tiedotustyötänne niin, että teidän äänenne saadaan kuuluville. Teidän on oltava yhtäältä neutraali, mutta oman salkkunne osalta tiedotus on kuitenkin varmistettava. Kuinka aiotte toimia? Minun on saatava tiedotus toimimaan konkreettisemmin. Teillähän on paljon kokemusta kaikilla täällä läsnä olevilla. Moni teistä on ollut Euroopan vaaleissa – mikä oli se asia, josta lähes kaikki kansalaiset tiesivät? No verkkovierailusta. Miksi? No siksi, että kansalaiset kokivat sen omassa jokapäiväisessä elämässään. Eli siksi meidän pitäisi, ja kun sanon me, niin tarkoitamme teitä, parlamentin jäseniä ja eri komission jäseniä. Kaikilla komission jäsenillä on kertonaan tarinoita asioista, joita he aikovat tehdä. Eli tämä tällainen tiedotus liittyy todelliseen toimintaan, tällainen tiedotuskampanja. Ja sitten toisaalta pitää kertoa kansalaisille yleisesti siitä, mitä Eurooppa tekee kansalaisten hyväksi. Tämä on horisontaalisempi kysymys ja samoin kuin silloin, kun on kyse vapaasta liikkuvuudesta ja sosiaalista asioista ja ympäristöasioista. Kummallakin komission jäsenillä on omat tarinat kerrottavanaan ja tiedotuspääosasto on sitten väline, jotta kansalaiset saisivat kuulla nämä tarinat. Antonio Lopez Isturis, bitte. Antonio Lopez Isturis. Um, dear Commissioner, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Teillä on pitkä kokemus. Varmastikin tiedätte, kuinka huolissaan tämä valiokunta on niistä ongelmista, joita kansalaisilla on sisämarkkinoilla. Varmasti tunnette myös ähm, ne saavutukset, joita tällä valiokunnalla on äh, koskien äh, perusoikeussopimuksen 225 artiklan pohjalta tehneet kansalaisten äh, hyödy, kansalaisia hyödyttävät toimet, joissa komissio ei useinkaan toiminut. Kun ajatellaan väestön vanhenemista, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta vastattaisiin Euroopan parlamentin aloitteeseen, joka koskee haavoittavia aikuisia ja koskee koskien yhteistyön tiivistämistä jäsenvaltioiden välillä ja, ja päätöksenteon parantamista aikuisten suojelussa, mitä tulee heidän täysivaltaisuuteensa ja niin edelleen. Yes, we will have more and more. Kyllä, lisää ja lisää näitä haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia tulee, kun väestömme ikääntyy. Henkilökohtaisesti uskon, että kun puhutaan syrjintädirektiivistä, niin koskaan tai harvoin puhutaan ikääntyvästä väestöstä. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä tulee olemaan yksi vakavimmista horisontaalisista kysymyksistä, joka täytyy ratkaista. Nykyisessä järjestelmässämme on todellakin aukko haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten keskuudessa ja joilla on vaikeita vammaisuuksia. Tietysti on vuoden 2000 yleissopimus Haagista ja mielestäni tämä on hyvä lähtökohta, jolla voidaan rohkaista tähän yleissopimukseen vaatimuksen sitoutumaan, mutta sitä sovelletaan vain jossakin valtioissa. Ja mielestäni unionin laajuisella lainsäädännöstä voidaan selventää. Se, miten tämä lainsäädäntö, miltä se pitää näyttää. Se asia täytyy katsoa. Ja tässä, niin kuin muissakin tapauksissa, haluaisin, että te tulette kuvaan mukaan tässä ja arviointiselvityksen panen alulle, jotta voidaan selvittää, että mitkä ongelmat ovat, miten niitä käsitellään eri jäsenvaltioissa jos hyviä käytänteitä on, joita voitaisimme yleistää, ottaa yleisesti käyttöön, en sulle pois myöskään sitä, että unioni liittyisi Haakin yleissopimukseen. En sulje pois myöskään lainsäädäntöehdotusta. Mutta tämä täytyy tulla arviointiselvityksen jälkeen, sen jälkeen kun on keskustelu käyty, joka täytyy käydä parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa, mutta tämä asia on hyvin vakava ja se tulee yhä vakavammaksi tulevina vuosina. Der Kollege Lopes verzichtet auf die Nachfrage. Als historisille ei ole jatkokysymystä. Mennään eteenpäin. Edustaja Engström. Kiitos komission jäsen. Täällä minä olen. Oli hyvä kuulla, mitä vastasitte aikaisemmin Rovan Keringille, eli että haluatte rikossanktioita väärätyille tuotteille, mutta että ette halunneet rikollis, rikosoikeudellisia sanktioita silloin, kun kyseessä ei ole rikollinen toiminta, joka liittyy internetin lataamiseen. Kaikki on varmasti sitä mieltä, että väärennykset ovat to- tuomittava ja torjuttava asia, mutta internet-tiedostoasiat on sitten eri asia. Ja sitten minä haluaisin tietää, tuleeko tämä teidän ehdotuksenne nyt sen eduksen tilanne, jota juuri nyt käsitellään ensimmäistä kertaa neuvostossa. Näinkö? Where? Uh, of, uh, En ole tietoinen näistä seikoista. Voisitteko Voinko esittää pyynnön, että kertoisitte tästä vähän lisää? Niin, tekijän oikeus kakkososa hyväksyttiin 2004, mutta sitten on ensimmäinen osa, joka koskee rikosoikeudellisia sanktioita. Onko se nyt siis vanhentunut? Ei, minä puhuin ainoastaan väärystä, kun puhuin rikosoikeusta toimista. Eli aloite, johon ryhtyy yhdessä Cecilia Malmströmin kanssa, sillä hän on komission jäsenä vastuussa petoksen torjunnasta ja väärännösten torjunnasta. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä. Ja sitten meillä on tekijänoikeudet ja internetin käyttö. Tekijänoikeudet siis eivät ole väärännösasioita. Ja tältä osin, kuten jo sanoin, ja ottaen huomioon sen, mitä olemme oppineet kaikesta siitä laajasta keskustelusta, jota on käyty. Ja tehän olette havainneet, että sitä ei ole käyty ainoastaan täällä, tässä talossa, vaan myös jäsenvaltioissamme. Ja uskoakseni tietoisuus liittyy siihen, että meidän on suojeltava nettimaailmassa taiteellista tuotantoa. Tämä tietoisuus on olemassa, mutta suojaa ei pidä antaa vanhan maailman säännöin. Ja meidän on yhdessä kaikkien mietittävä uudenlaisia lainsäädäntökeinoja, eri, eli tapoja tarjota rajat ylittävästi näitä tuotteita. Minä olen yhdessä kollega McCreevin kanssa tehnyt ehdotuksen, joka liittyy siihen, miten tekijänoikeusasiaa voitaisiin nettimaailmassa jatkossa käsitellä. Kollegani Barnier ja Nelly Cruz joutuvat nyt varmistamaan sen, että tässä mennään oikeaan suuntaan. Ja jos tätä toivotte ja jos vahvistatte minut tähän tehtävääni, niin sitten varmistan sen, että perusoikeuksia sovelletaan horisontaalisti tähän ehdotukseen, joka nyt toivottavasti tulee heidän yhteistyönsä tuloksena meille. Ja minä varmistan siis, että perusoikeuskysymykset aina tarkistetaan kaikkien komission päätösten yhteydessä. Niin. Kollega Engström, nachfragen. Jatkokysymys edustaja Engström. No, I, think, I, think, I think I am quite happy with that answer. Varmaan tämä olen ihan tyytyväinen tähän vastaukseen. Uh, not first. was Hän onkin tyytyväinen, joten mennään eteenpäin. Viimeinen puheen. Ja, ja oliko teillä vielä jotain? Complete. Um, I said it already. Uh, niin halusin täydentää tätä. Sanoin jo aiemmin ja keskustelussa tulee kysymys esille eri asioista. On perusoikeudet, joita, jotka ovat jakamattomat, Esimerkiksi ei kuolemanrangaistusta. Siitä ei voida keskustella. Se on fakta. Piste. Mutta esimerkiksi oikeus yksityisyyteen ja tiedonsaantiin ja oikeus reiluun palkkioon, oikeus tekijänoikeuksiin, siinä täytyy kaksi perusoikeutta tasapainottaa keskenään, jotka voivat olla konfliktissa ja jos ratkaisu täytyy löytää. Ja tämä kysymys tulee esille hyvin usein tässä talossa, oletan, ja kaikkien näiden kysymysten osalta. Tämä tasapaino kahden oikeuden välillä, Siis täytyy käydä vaikka keskusteluja. Letzte Frage von Herrn Schiobro. Viimeinen kysymys. Edustaja Ziobro. Sanna pani... Kiitoksia, hyvä rouva Reding. Kaikki olemme varmaan samaa mieltä, että suuri arvo EUn puitteissa on se, että ihmiset pääsevät liikkumaan vapaasti. Mutta usein on niin, että menestys, menestyksiin hyviä asioita, niihin liittyy myös uhat. Tässä mielessä ne ovat uhat, jotka liittyvät siihen, että pääsevät vapaasti liikkumaan henkilöt, jotka ovat tehneet rikoksia, seksuaalirikoksia lapsia vastaan. Tässä yhteydessä haluaisin kysyä, voisitteko harkita, että ryhdytään toimiin esimerkiksi seksuaalirikollisten rekisterin osalta, juuri kun uhrina olisi olevat lapset, jotta voitaisiin tehokkaammin suojella lapsia, juuri liittyen ihmisten liikkumiseen eu Toinen kysymys, omaisuuden takavarikointi. Yleensä ajatellaan, että se on tehokas keino vakavan mafiatyyppisen rikollisuuden torjunnassa. Näettekö mahdollisuutta sitä, että ryhdyttäisiin toimiin, jotta tehokkaalla tavalla voitaisiin varmistaa se, että voitaisiin tehokkaalla tavalla takavaridokoida omaisuutta, että olisi tällainen sanktio muissa Euroopan valtioissa kuin siinä alkuperämaassa, että rajat, rajojen yli voitaisiin toteuttaa näitä asioita tehokkaasti. I think that uh, pedophilia. Pedofilia on mielestäni kaikkein kauheimpia rikoksia. Eikä sitä saa tarkastella ainoastaan etäältä, vaan on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta pedofilien toiminnasta tulisi mahdotonta. He toimivat hyvin usein rajat ylittävästi ryhmissä. Eli tässä on kyseessä todellinen rajat ylittävä rikollisuuden muoto. Ja kollegani Cecilia Malmström ja minä itse aiomme miettiä sitä, mitä konkreettista voitaisiin tehdä, jotta voisimme auttaa poliisivoimien välisessä yhteistyössä, jotta voitaisiin pysäyttää tämä kammottava toimintatapa. Omaisuuden takavarikointi on tietysti yksi mahdollisuus, jota kansalliset tuomioistuimet voivat käyttää, kun halutaan pysäyttää järjestäytynyt rikollisuus. Tässä puhumme rikoslaista ja kuten sanoin jo monta kertaa, rikoslaissa monipuolinen luottamus ja yhteistyö rajat ylittävästi pitää saada aikaiseksi. Pitää olla hyvin varovaisia, kun tehdään ehdotuksia, sillä ne liittyvät aina läheisyysperiaatteeseen. Kansalliset parlamentit pitää ottaa mukaan ja yksi kansallinen hallitus voi pysäyttää meidät, jos teemme ehdotuksen, omalla erityisellä järjestelmään. Tämän sanottuani on kuitenkin sitä mieltä, että nämä tällaiset rikokset, jotka eivät ole kiistanalaisia, vaan jotka ovat todella kauhistuttavia, yksi näistä on pedofilia, näillä aloilla pitää päästä eteenpäin ja pitää ottaa käyttöön kaikki mahdolliset välineet. Kun olin telekom komission jäsenenä tein yhteistyötä tämän alan toimijoiden kanssa. Olen pahoillani, mutta olemme valitettavasti ylittäneet meille myönnetyn ajan. Meidän on kunnioitettava naisten oikeuksien valiokunnan kokousaikaa. Vielä lisäkysymys. Lisäkysymys, jos sopii. Liittyen tähän äskeiseen vastaukseen, haluaisin kysyä juuri kokemuksestanne, tiedostanne telekommunikaatioajalta. Eikö voitaisiin enemmän tehdä, jotta voitaisiin saada dataa ja tietoja liittyen henkilöihin, jotka pedofiilirikoksiin ovat syyllistyneet? Juuri internet, eh, puhelintietoja, tietysti myös henkilötietojen korkea suoja pitettäisiin yllä, koska on hyvin arkaluontainen asia kysymyksessä, mutta nämä tiedot voivat hyvin paljon auttaa, tiedetään se lasten suojelussa, että heitä, lapsia voidaan suojella tällaiselta kauhealta pedofiiliryhmältä. What I have done, uh, during... Minä olen telekom komissaarina toimiessani pyrkinyt lisäämään tietoisuutta ja saamaan nämä, näiden alojen toimijat tekemään yhteistyötä. Meillä on esimerkiksi internetohjelma, jolla annettiin tietoa vanhemmille kouluille. Sillä ihan voida välttää sitä, että lapset istuvat tietokoneen äärellä. Pitää kuitenkin kertoa, minkälaisia vaaroja on. Ja sitten on yhteistyö tämän toimialan kanssa saatiin aikaiseksi sopimus kieltää tietynlainen tiedon toimittaminen liittyen matkapuhelimiin kolmas ja neljäs sukupolvi tällaisia puhelimia tämä koski. Ja sitten on allekirjoitettu sopimuksia, jotka tulevat tämän vuoden helmikuussa voimaan. Ja Tämän mukaan kaikkien alaikäisten profiili olisi automaattisesti salainen, eikä heihin saisi yhteyttä niin helposti. Eli tässä tarvitaan valtavarallinen joukko käytännön toimia, sekä kriminalisointia että näitä toimia, joilla voidaan lapsia suojata silloin, kun he netissä liikkuvat. Kiitoksia, hyvä komission jäsen meille myönnetty aika on nyt käytetty loppuun. Kiitän teitä tästä ja nyt annan välittömästi puheenvuoron, puheenvuoron välittömästi Rova Svenssonille FEM-valiokunnan puheenjohtajan oikeudellisten asioiden valiokuntien kokous jatkuu 16.31 G3 kokoussalissa. Se on ja sitten kello 17 on tämä yhteenvetokokous. kollegor, utfrågningen går nu vidare under ansvar av... No niin, jatkamme kuulemistilaisuutta. Nyt jatkamme naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kuulemisella. Sovellamme samaa periaatetta kuin kahdessa aikaisemmassa valiokunnassa. Meillä on ainoastaan puoli tuntia aikaa. Tästä syystä aloitamme välittömästi. voin jo nyt sanoa, että tulen olemaan erittäin tiukka puheoikeuksien noudattamisessa. Yksi minuutti kysymyksiä varten, kaksi minuuttia vastauksiin. Ensimmäiseksi puheenvuoro Rova Redingille ainoastaan kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Well, thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Koska meillä on ainoastaan 30 minuuttia aikaa, minä puhun hyvin lyhyesti tässä aloituspuheenvuorossani, jotta voimme keskittyä kysymyksiinne. Itse asiassa on oikein hienoa olla täällä näisten asianvaliokunnan luona. Niin kuin ranskaksi sanomme, tässä ympyrä on loppuun suljettu. Minä lähden liikkeelle kansallisessa parlamentissa siitä, että toteutimme tasa-arvoisen kohtelun direktiiviä ja minä johdin myös Beijingin konferenssin Luxemburgin naisosallistujia ja niin poispäin. Eli on hienoa olla täällä teidän luonanne. Olo tuntuu oikein kotoisalta ja on myös hienoa nähdä paljon tuttuja naamoja. Minä olen teidän vahva liittolaisenne, kun lähdetään antamaan lisävahvistusta sukupuolipolitiikalle kaikkialla unionissa ja kaikilla politiikan aloilla voitte myös laskea sen varaan, että minä teen kaiken mahdollisen pienentääkseni sukupuolten välistä palkkakuilua Euroopan unionissa. Eh, puheenjohtaja Barroso antaa, anno, antaa minulle syrjimättömyysdirektiivin vastuualani ja sen lisäksi myös rikosoikeudelliset toimivaltuudet. Ja tarvitaan todellisia välineitä taistella rikosuutta vastaan ja väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu vaimmin naisiin ja lapsiin. Ja tällä tavoin voidaan antaa näkyvä paikka sukupuolten väiselle tasa-arvon politiikalle. Tässäkin yhteydessä tiedotus on otettava tämän politiikan käyttöön ja kun katsotaan kaikkea tätä yhdessä, näitä eri mahdollisuuksia ja välineitä, niiden avulla minä voin olla todellinen tasa-arvo komissaari ja vahva sellainen toivottavasti. Me aina mittaamme kaikkia perusoikeus käyttäen. Sehän on nyt laillisesti sitova ja perusoikeuskirjan artikla 23 myös takaa kaikilla aloilla miesten ja naisten välisen tasa-arvon myös työssä ja palkkaan liittyen. Ja koska minun tehtäväni on horisontaalisesti panna täytäntöön perusoikeuksia kaikilla muilla aloilla komissiossa, niin minä varmistan myös sen, että sukupuolten välinen tasa-arvo todella onnistuu. Kiitoksia. Ensimmäisenä puheenvuoron Rova Bauerille. Olkaa hyvä. Szépen. Biztos asszony, nagyon nagyra becsüljük azon elkötelezettségét az... Hyvä komission jäsenehdokas. Újat, amikor azt mondom, hogy... Olemme vakuuttuneita sitoutumuksesta tasa-arvoinen. Haluan sanoa, että tällä alueella on aika paljon yhteisölainsäädäntöä. Ja tiedän, että muutoksen on miten vie aikaa. Ja tämä ero de juuri ja de facto tasa-arvossa on aika suuri. Jos katsotaan koko tasa-arvopakettia, ja sehän 1978 direktiivi juontaa takaisin. Jos katsoo viimeisiä tulo, tilastotietoja, niin Yli 17 prosenttia on tämä palkkaero ja muutosta on tuskin ollut viime vuosikymmenen aikana. Kansantaloustieteilijät puhuvat palkkaeroista miesten ja naisten välillä, että se tulee kuvan mukaan, kun naiset palaavat työelämän jälkeen, kun ovat synnyttäneet lapsen. Joten tässä puhutaan eroista, joita ei voida selittää millään muulla kuin syrjinnällä. Haluaisin saada vastauksen siitä, että mitä aiotte tehdä ensinnäkin, jotta tämä syrjintä voidaan lopettaa, koska emme halua, että on kuolleita kirjaimia, täynnä olevia lakeja, emme halua julkilaisemme haluamme konkreettisia tuloksia. Kiitoksia. Sitten Rova Reding. Parliamentarian is absolutely right. Uh, this... Arvoisa parlamentaarikko, olette täysin oikeassa. Huolimatta kaikista toimista, joihin on ryhdytty, niin ero nyt on 17 prosenttia. Ja tämä on asia, jota ei voida todellakaan hyväksyä. Ja sen vuoksi tämän palkkaron torjunta on yksi tärkeimmistä niin. Se mainitaan konkreettisesti muuten myös perustamissopimuksessa, joten perussopimuksessa siitä tulee mahdollisuus ryhtyä lainsäädäntöä ja muihin kuin lainsäädäntötoimiin tällä alueella. Meidän tietysti täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja työmarkkinosapuolten kanssa, jotta voidaan ratkaisuja löytää. Ja meillä on yksi hyvä, hyvin tärkeä väline, jota mielestämme, mielestäni emme ole käyttäneet tarpeeksi vielä. Joka kevät on esitellään eurooppalainen työllistämistrategia. En haluaisi että tulevaisuudessa tässä strategiassa olisi joku liitepaperi tasa-arvosta. Haluan, että tasa-arvo on täysin implementoitu, otettu mukaan tähän työllisyysstrategiaan. Ja pidän oikein hyvänä sitä, että Belgia puheenjohtajamaana on jo viitannut siihen, että palkkaerun torjunta on prioriteetti sille sen puheenjohtajakauden aikana, joten he todellakin keskittyvät tähän asiaan. Mielestäni meidän pitäisi valmistella nämä kaikki toimet, jotka vireillä ovat. Meidän pitäisi valmistella ne niin, että päätökset voidaan tehdä pelkien puheenjohtajakauden aikana. Se olisi kovin tärkeää. Ja samaan aikaan on tärkeää, että tiedotuskampanja, joka aloitettiin 2009, sitä täytyy vahvistaa 2010. Tack, då går det till fru Thomsen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Thomsen, olkaa hyvä. Uh, thank you, um, uh, Mrs. Reding. Itse. Kiitos, Rova Reding. Satoja tuhansia naisia vuosittain tulee väkivallan kohteeksi, jota harjoittaa hänen puolisonsa tai entinen puolisonsa valtava määrä naisia eri maissa on kuollut perheväkivaltaan. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on perusoikeus, niin kuin sanoitte, kun puhutte perusoikeuskirjasta, mutta se, että miehet näin rikkovat naisten oikeuksia vastaan, on tasa-arvon vastaista. Äskettäin on parlamentti pyytänyt, että komissio tekisi ehdotuksen, joka koskisi naisiin kohdistuvan väkivallan kieltämisen. Oletteko samaa mieltä siitä, että naisen kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja aiotteko sen takia saada käsiksi eurooppalaisen direktiivin, jolla torjutaan kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Kiitoksia sitten Rova Reding vastauksen varten. I absolutely agree with the honorable. Olen aivan täysin samaa mieltä siitä, mitä parlamentarikko sanoi, eli että naisiin kohdistuva väkivalta on kauhistuttavaa. Ja asia on sellainen, josta puhutaan liian vähän. Te puhuitte luvuista, mutta voin lisätä, että 20-25 prosenttia naisista joutuu kerran elämässään fyysisen väkivallan kohteeksi ja yli 10 prosenttia näistä on kärsinyt seksuaalista väkivallasta. Tätä ei voida missään nimessä hyväksyä ja pitää tehdä jotain sitä vastaan, mutta koska meillä on vain hyvin vähän aikaa, niin sanoisin pähkinän kuoressa, mitä on tekeillä. Ensinnäkin halutaan vahvistaa niitä laillisia keinoja, joita on käytössä. Meillä on eurooppalainen suojelumääräysdirektiivi ja aion tehdä ehdotuksen siihen liittyen. Sitten meillä on direktiivi, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tätä pitää analysoida mahdollisuutena seuraavan kuukausien aikana, kun Pekingiä valmistellaan ja kun katsotaan Barroson eh, ohjelmaa, minä haluaisin, että väkivalta olisi siellä tärkeällä sijalla, niin näissä asioissa pitäisi edistyä. Ja sitten toisaalta synergiat eri välineiden välillä. Meillä on syrjimättömyysdirektiivi ja sehän on jo työkalupakki tähän asiaan. Ja sitten meillä on Daphne 3 ohjelma, joka minun vastuualueellani kaikki tämä voidaan saattaa yhteen, jotta voitaisiin myös antaa tukea kansalaisjärjestöille tässä työssä. Ja sitten tarvitsemme erityistrategioita uhrien tukemiseen. Tarvitsemme myös poliisille asiaan liittyvää koulutusta. Aion keskustella kollegani Cecilian kanssa ja tehdä yhteistyötä. Ja sitten myös tietoisuuden lisäämiskampanjat, joita olen jo korostanut ja näiltä asioilla olen sitä mieltä, että perusoikeuskirja ja myös Beijing voi olla meille avuksi, eikä saa koskaan unohtaa kansainvälistä ulottuvuutta. Hyvä puheenjohtaja, jos teille sopinen, niin sanoisin vielä, ja ehkä tähän sitten palaan myöhemmin, kun saan vähän lisää aikaa, että minä haluan konkreettista toimintaa, joka liittyy naisten sukuelinten silpomiseen, sillä minusta tämä on todella häpeällistä. Eli ehkä, jos voin tähän palata myöhemmin, niin voin kertoa, mitä on suunnitteilla. Ordet nu till fru Parvanova. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Parvanova, olkaa hyvä. Madam Commissioner, you have... Rouva komission teillä on hyvät positiiviset kokemukset tiedotusvälineiden kanssa ja olen varma, että pystytte ryhmään toimiin ja pystytte ehdottamaan toimia, joilla naisten arvokkuutta, identiteettiä ja tiedotusvälineissä tuetaan. Mainitsin kollegana tapauksen, parantari Ashtonin tapauksen, jonka pätevyys on asetettu kyseenalaiseksi verrattuna näihin kolmeen mieheen, jotka muista huippuvirosta vastaavat. Ja mielestäni te olette se, joka avoimuutta, demokratiaa ja tasa-arvoa EU-tasolla suojelee naisten kannalta päätöksenteossa erityisesti, mutta että tasa-arvon ja direktiivin etenemissuunnitelma meillä nyt on, ja haluaisin kysyä toimintastrategiasta, että millä tavalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voidaan ottaa mukaan tämän uuden strategian hyväksymiseen, ja miten kansalaiset ja muut järjestöt otetaan mukaan, mikä pääfokus tässä uudessa toimintastrategiassa on, onko tällä sitten jotain käsitystä? Kiitoksia. Rouva Reding. The roadmap. Etenemissuunnitelma on validi ja voimassa, mutta mielestäni sitä täytyy parantaa. Ja mielestäni ennen kaikkea naisiin kohdistuva väkivalta täytyy olla näkyvällä sijalla, sitä täytyy painottaa ja toimiin täytyy tässä ryhtyä. Ja palkkaero on asia, jota täytyy vähentää, parantaa. Kaikki tämä täytyy saada paremmin näkyviin. Uusi monivuotinen strategia tulee sukupuolten tasa-arvosta perustuen etenemissuunnitelmaan tietysti ja peruskirjan kautta Paroson kanssa voimme antaa näkyvyyttä tälle asialle enemmän, mutta peruskirjaa ei tietenkään korvaa monivuotista strategiamme siinä mielessä. Kaikki tämä auttaa ja mahdollistaa sen, että tämä valiokunta voi tulla kuvan mukaan ja auttaa minua kehittämään näitä eri politiikkoja. Sano, se voi sanoa, että missä täytyy olla vahvempia, mitä täytyy tehdä, että voidaan parantaa päätöksentekoa, missä täytyy toimeenpanoa parantaa jäsenvaltioissa ja missä täytyy edetä uusiin ehdotuksiin. Uudet till fru Cornelissen. Kiitoksia seuraavaksi. Rova Cornelissen, olkaa hyvä. Mevrouw Redding, zoals u weet behandelen wij op dit moment... Rova Redding, kuten tiedätte, tällä hetkellä käsitellään direktio, joka käsittelee Deling van zorgtaken tussen vaders. Äitejä, tämä koskee äitien ja lasten terveyttä ja se liittyy myös isyyteen, niin isyyden suojaan. Suhde isään on keskeinen lapselle. Se on myös isän rooli on lasten vavojen hoidossa tärkeä. Direkt, direktiivin yksi osa tulee käsittelemään isyyttä. Kristillisdemokraatit ovat sitä mieltä, että isyydestä olisi laadittava erillinen asiakirja, mutta näin ei ole vielä tehty. Haluaisin tie- tietää ja kysyä teiltä, hyvä komission jäsen, mitä ajattelette tästä isyydestä, jos se ei ole direktiivissä mukana? Aikooko komissio tehdä ehdotuksen erilleen koskien tätä isyyttä, isyyslomaa? Um, the pregnant workers uh, Direktiivi, joka koskee äitiyslomaa raskaana olevia työntekijöitä, jossa komissio odottaa, että mentäisiin 14-18 viikkoon. No, tämä on kohdannut direktiivi ongelmia neuvostossa. Olisi hyvin tärkeää, että tämä äitiyslomadirektiivi saataisiin läpi. Ja tästä samasta syystä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi ottaa isyyslomaa mukaan tähän, sillä se voisi yksinkertaisesti pysäyttää koko päätöksen, joka koskee äitiyslomaa. Olen kuitenkin täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että on hyvin tärkeää, että isät ovat selvemmin mukana tässä koko ongelma kokonaisuudessa. Minulla on itselleni kolme lasta, eli tiedän, mistä on kyse. Ja hyvin tärkeää, että mies on mahdollisimman paljon mukana. Isä on mahdollisimman paljon mukana. Ja tiedän, että on tehty päätös vanhempain lomaasta jonka pohjalta olisi yhden kuukauden pakko isän olla kotona. Tätä ei saa unohtaa, mutta sitten kaikki nämä muut lomat, eli isyysloma ja lapsiloma ja adoptioloma, kaikki nämä pitäisi ottaa esille myöhemmin lainsäädännössä, jos tarve vaatii. Pitäisi katsoa, minkälaisia oikeudellisia ja taloudellisia seurauksia niistä olisi, mutta haluaisin kuitenkin nyt neuvotella mahdollisimman intensiivisesti neuvoston kanssa, jotta äitiysloman direktiiviä ei pysäytettäisi. Tämä on erittäin oleellinen. Janna Kiitoksia sitten eh, edustaja Jana Kudakis. Recognize that the sovereign state... Oletteko sitä mieltä, että suvereeni valtio on paras paikka käsitellä asioita, jotka suoraan käyttävät kansalaisia, erityisesti viittaan eh, väkivaltaisen rikollisuuden asiaan, jossa on pakkoavioliittoja, eh, naisten sukuelinten silpomista. Esimerkiksi, miten näette komission roolin, kun näitä jäsenvaltioita tuetaan? Tämä kysymys perustuu siihen, että useimmat elämännetyistä alueista ovat ensimmäisen asteen, ensimmäisen instanssin rikos oikeudellisia asioita. Miten suverenia tässä voidaan tukea? Certainly support. Varmaankin suverenia valtioiden tukeminen ja sen vuoksi mielestäni rikosoikeudellisissa asioissa meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että mihin mennään. Ja huolellisia tämän jo keskustelussa kahden muun valiokunnan kanssa selitin aiemmin. Siviililaissa voidaan aika nopeasti edetä, rikoslaissa subsidiariteetti tulee kuvaan mukaan ja siellä tarvitaan kansainvälisiä parlamentteja. Auttakaa niitä osallistumaan asioiden käsittelyyn kahdeksan jäsenvaltiota voi estää komission ehdotuksen. Tässä mielessä minulla täytyy olla hyvin vakava asenne kollegani Cecilia Malmströmin kanssa näihin aloitteisiin, joihin aion ryhtyä rikosoikeudessa, jotta voidaan vahvistaa esimerkiksi naisten suojelua. daphne Oelma, joka on minun vastuualueellani, on se, joka auttaa kansalaisjärjestöjä jotka antavat tukea naisille, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa, ja siinä mielestäni voimme päästä hyvin paljon eteenpäin. Haluaisin sanoa naisten sukuelinten silpomisesta muutaman sanan. Se on kysymys ulkoasioiden, ulkoasioista. Joten kollegamme, jotka vastaavat ulkoisista suhteista, heidän täytyy ottaa asia esille, mutta emme voi puhua pelkästään ulkoisista toimista, ja olettekymmentä mitään täällä kotona. Tiedätte, että 180 000 naismaahanmuuttajaa on Euroopassa, jotka ovat sukulinten silpomisen vaarassa. Mitä tässä voidaan tehdä? Ensinnäkin Euronet, eurooppalainen verkosto tämän estämiseksi, tutkimuksen kehittäminen, strategia, jossa saadaan aikaan koherentti, johdonmukainen toiminta, toimenpidelista. Jos haluatte jatkaa, että jatkan komissiossa, niin konsultoin laajalti kansalaisyhteiskuntaa tätä lainsäädäntöasiaa tutkiin, voidaanko tehdä lakialoitteita, jos tarpeen, ottaen mukaan Euroopan tason harmonisoinnin rikosten ja sanktioiden määrittelyssä. Ja tässä juuri rikoslaki tulee mukaan, ja jossa täytyy olla tämä keskustelu kollegani Cecilian kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa. Redo. Rova Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt kun keskustelemme tasa-arvostrategiasta EUlle ja tänä vuonna kun juhlitaan 15. Pekingin konferenssin juhlavuotta on mielestäni tärkeää, että voisimme allekirjoittaa edelleen on Euroopan unionissa olemassa. Siitä on annettu useita esimerkkejä, en nyt ajan puutteen vuoksi aio niitä tässä toistaa. Mutta on erittäin keskeistä, että naiset itse osallistuvat ja että naisjärjestöt osallistuvat tähän keskusteluun. Siksi kysymykset, jotka haluan esittää, koskevat seuraavia. Kuinka aiotte tässä toimia? Mitä konkreettisia ehdotuksia aiotte tehdä? kuinka voimme saada mahdollisimman suuren määrän naisia ja naisjärjestöjä mukaan Euroopan unionissa? I think that we have uh, in the past. Me olemme aikaisemmin tehneet oikein hyvää työtä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi vahvistaa tätä yhteistyötä. Te tiedätte, että Euroopan naisfoorumi kokoontuu helmikuun alussa valmistelemaan Beijing-asiaa. Ja olisi hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti olisi paikalla naisfoorumin valmistelutyössä ja myös itse New Yorkissa silloin, kun pidetään tämä Pekingin muistotilaisuus. Eli Aiomme tehdä yhteistyötä, jotta kantamme tulisi hyvin selväksi. Mitä tulee peruskirjaan, jolla muistetaan Pekingin konferenssin 15-vuotispäivää, puheenjohtaja on tämän asian esittänyt, koska hän haluaisi vahvistaa ja antaa uudelleen tukea niille periaatteille ja politiikoille, joita meillä on. Ne ovat meidän omiamme, niillä on jo pitkä tarina takana, mutta myös edessään, sillä vaikka kuljettu tie on pitkä, niin ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Esimerkiksi työelämän ja perheelämän tasapainottaminen, naisten läsnäolo tiedotusvälineissä – väkivalta ja osallistuminen päätöksentekoon, kaikki nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka voitaisiin ottaa esille peruskirjassa. Peruskirja ei tulisi tietysti meidän toimintasuunnitelmamme, toimintaohjelmamme tilalle tai monivuotisen ohjelmamme tilalle, mutta se olisi kuitenkin jotain sellaista, että voisimme sanoa, tuolta löytyvät ne arvot, joihin me uskomme. Kiitos. No niin, sitten olemme päässeet viimeiseen kysymykseen. Rova Kratsa, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σκοπεύετε να εκπονήσετε μια νέα επικοινωνιακή... komissiosen, onko teillä uusi viestintäpolitiikka aikomus työstää? Toisaalta esittää? kun otetaan huomioon myös arkipäivän politiikka, että naisille voidaan kertoa paremmin EUn sisältävistä mahdollisuuksista ja toisaalta sukupuoliulottuvuus viestintäpolitiikassa ja siinä mielessä, jota on jo toteutettu tähän mennessä. Well, it is a fact that uh, women... On totta, että naiset eivät päätöksenteossa vielä ole siellä, missä heidän pitäisi olla. Te kaikki tiedätte, miten asia voidaan analysoida. Teillä on kaikki faktat hallussanne. Ei niitä tässä tarvitse ottaa esille. Te tiedätte, missä tilanteessa ollaan, jos ajateltaan yritysten neuvostoja ja kuinka paljon meitä on eri johtotehtävissä ja niin poispäin. Eli tässä on hyvin paljon tehtävää ja varapuheen Johtaja Kratsa on aivan oikeassa. Meidän on käytettävä tiedotusvälineitämme, jotta voisimme paremmin kertoa siitä, mitä teemme. Ja kuten aikaisemmin sanoin, tiedottaminen onnistuu ainoastaan silloin, jos on hyvä juttu, josta lähteä liikkeelle. Eli meidän pitää lähteä liikkeelle todella konkreettista yhteiskunnan ongelmista, jos ajatellaan niitä ongelmia, joita naisilla on teidän vaalipiirissäni ja sitten lähteä kertomaan siitä, mitä tehdään, jotta näihin ongelmiin puututtaisiin. Ja näin haluaisin jatkossa tehdä. Minusta nyt on kulunut 15 viikkoa Pekingin konferenssista ja meillä on peruskirja, niin tämä on hyvä syy jatkaa, mutta Jatkossa pitää olla paljon konkreettisempia, ei pidä ainoastaan tehdä jotain yleisesti ottaen sukupuolten väliselle tasapainolle, vaan pitää puhua siitä, mitä konkreettisesti tehdään. Jos esimerkiksi nainen haluaa jäädä kotiin ja sitten haluaa taas palata töihin, jos hän on väkivallan uhri. Pitää lähteä liikkeelle konkreettista esimerkkeistä ja sitten kertoa politiikasta, kaikesta siitä, mitä nyt jo teemme, ja kaikki se tietysti, joka pitää parempana täytäntöön, ja pitää kertoa kaikesta siitä, mitä suunnittelemme, ja minkälaisia ehdotuksia meillä on. Eli lasken sen varaan, että parlamentaarikot, jotka ovat suoraan yhteydessä eh, äänestäjiin, voisivat saada tämän tiedotuspolitiikan todella hoidettua. Meillä nyt viisi vuotta aikaa seuraaviin vaaleihin ja toivoisin, että viiden vuoden kuluttua kaikki naiset Euroopassa tietäisivät, mitä Eurooppa heidän hyväkseen tekee, ja että he ymmärtäisivät, että Euroopassa nimenomaan heidän ongelmansa, unelmansa ja pyrkimyksensä otetaan vakavasti. Kiitoksia Rova Reding. Nyt meidän onkin aika päättää tämä erittäin kiinnostava iltapäiväkokous. Haluaisin antaa, kiittää suuresti Rova Redingia tästä hyvin intensiivisestä kokouksesta. Haluaisin myös kiittää näitä muita valiokuntia, oikeusasioiden valiokuntaa ja kansalaisoikeuksien valiokuntaa siitä, että jaoitte tämän iltapäivän kanssa. Mä haluaisin kiittää myös eh, tietenkin naisten oikeuksien valiokunnan jäseniä, jotka olivat läsnä. Haluaisin kiittää myös tulkkeja. Kiitoksia puheenjohtaja. kello 17.30 FEM-valiokunta tapaa salissa 1G2 koordinaattorinen kokouksena. Vielä kerran kiitoksia kaikille tästä oikein kiinnostavasta iltapäivästä.